Dear colleagues. Hyvät kollegat, olkaa ystävälliset ja käykää istumaan. Ensin haluaisin, että hyväksymme esityslistan. Se on hyväksytty. Ja minä sitten teen puheenjohtajan ilmoitukset rahapoliittisen vuoropuhelun jälkeen. Kuten te tiedätte, niin tätä kokousta on pidennetty 30 minuutilla kello 19 asti. Kokouksen lopuksi on äänestykset kello 18 lähtien. Ja sitten hyväksyimme edellisen kolmen kokouksen pöytäkirjat. Kiitos. Ja nyt haluaisin toivottaa edeltäjäni Sharon Bowlesin tänne tervetulleeksi. Nyt olet täällä äh, kansallisen parlamentin jäsenen merkeissä huomista seminaaria varten. Nyt toivotan tervetulleeksi Euroopan keskuspankin pääjohtaja Mario Dragin, joka esittelee Euroopan keskuspankin näkemykset talouden kehityksistä. Ja sen lisäksi me puhumme rahapolitiikan politiikasta ja sekä vähän poliittisen ohjelman jatkamisesta. Meillä on, me olemme hyvin kiinnostuneita tästä keskuspankin pääjohtajan esityksestä tänään. Ja esimerkiksi inflaation alemmasta tasosta kuin olotettiin ja edellisessä tapaamisessa päätettiin, että maaliskuussa EKP tulee tarkistamaan politiikkaansa ja Draagin esitys helmikuun ensimmäinen päivä täysistunnossa hän toisti tämän sitoumuksensa. Sen lisäksi viime viikon arvopaperimarkkinat ovat jatkaneet negatiivista laskua. Lasku on ollut erityisen negatiivinen ja nimenomaan pankkiosakkeet ovat olleet haavoittuvia. Tämä vaikuttaa koko globaaliin taloudelliseen ilmapiiriin sekä myös, äh, tämä vaikuttaa myös pankkiunionin äh, keskeneräisyyteen. Ja sen vuoksi me olemme erityisen, mielen, erityisen suurella mielenkiinnolla kuuntelemme Dragin näkemyksiä ja haluaisimme kuulla QE-tarkistuksen tuloksista. Tarkoituksessa on tehdä tämä maaliskuussa. Ja nimenomaan äh, EKPn ostojen kompositioista eikä ainoastaan koosta sekä EMUn laajemmasta syventämisestä. Olkaa hyvä. Mr. Chair. Kiitoksia puhemies. Arvoisat talous- ja rahavaliokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Ensimmäiset viikot tänä vuonna ovat näyttäneet, että euroalue ja unioni kaiken kaikkiaan ovat huomattavien haasteiden edessä Kaikkien poliittisen toimijoiden vahvat ponnistelut ovat tarpeen tulevina kuukausina, jotta tilanne saadaan hallintaan. Siksi olen kiitollinen, että voin olla jälleen valiokunnassanne keskustelemassa näistä haasteista ja siitä, miten EKP voi vaikuttaa niiden äh, hoitamiseen huomioni tänään. Äh, tulen käsittelemään globaalia taloudellista kontekstia, hiljattaista rahoitus kehitystä ja euroalueen elpymisen tilaa. Haluaisin lopettaa siihen, että lyhyesti esittelen uusimman päätöksemme paljastaa sopimuksen nettorahoitusvaroja, koska sopimuksesta ANFasta minun tietääkseni tämä aihe huolettaa ja kiinnostaa joitakin teistä. Nyt haluaisin alkaa maailmantalouden tilanteesta. Viime viikkoina olemme nähneet yhä suurempaa huolestuneisuutta globaalin talouden tulevaisuuden näkymyksistä. Aktiviteetti ja kauppatiedot ovat olleet heikommalla kannalla kuin odotettiin. Myllerrykset finanssimarkkinoilla ovat tiivistyneet ja lisääntyneet ja hyödykkeiden hinnat ovat laskeneet entisestään. Ka- hidas kasvu nousevissa talouksissa on tärkeä osa tätä epävarmuutta vuosituhannen alussa monet nousevat taloudet kasvavat nopeaa tahtia. Ne hyötyivät siitä, että integraatio lisääntyi globaalissa taloudessa ja hyötyivät vilkkaista rahoitusmarkkinoista. Koska nämä tekijät nyt heikkenevät merkitykseltään, monet maat joutuvat sopeutumaan aivan uudenlaiseen todellisuuteen. Monissa eri talouksissa hidastuminen on paljastanut rakenteellisia pahenevia ongelmia, jotka estävät edell- entistä enemmän kasvua. Se, että pyritään tasapainottamaan tilannetta, sitä kaikkea tarvitaan, että voidaan varmistaa kestävä kasvu keskiaikavälillä. Tämä voisi tarkoittaa joitakin myllerryksiä lyhyellä aikavälillä, joissa tarvitaan valpasta riskien valvontaa, jotka tähän liittyvät. Yksi seuraus sopeutumisesta on suhdanteiden vaihtelevaisuus e-, elpyminen hiljattain vähenee. Kehittyneissä talouksissa niin kasvu taas on heikentynyt nousevissa talouksissa vähenevä globaali kysyntä on myös, myös myötävaikuttanut hiljattaisen öljyn ja muiden hyödykkeiden hinnan laskuihin, ja puolestaan tämä on saatanut pahentaa finanssipoliittista ja rahoituksesta heikkota joissakin äh, raaka-aineita tuottavissa talouksissa. Maat, jotka ovat kärsineet kaupan heikkenemistä, ovat nähneet, että toiminta on suuresti vähentynyt ja investoinnit niiden energiasektoreihin on supistunut myös joulukuun alusta lähtien yleinen heikkeneminen markkinatunnelmissa on lisääntynyt ja vielä lisääntynyt viime, vuod- viime viikon aikana. Tämä näytti alussa liittyvän huoliin koskien heikkenevää taloudellista aktiviteettia kautta maailman, erityisesti nousevissa talouksissa, ja miten se mahdollisesti haitallisesti vaikuttaisi hyödykehintojen laskuun ajan myötä kuitenkin markkinatuntemuksesta on tullut vaihtelevampi ja volatiliteetti on kasvanut ja muutokset ovat nopeita. Tässä ympäristössä osakkeiden hinnat ovat laskeneet huomattavasti ja pankkien osakehinnat ovat kärsineet aivan erityisesti tästä niin globaalisti kuin täällä Euroopassakin nopea lasku pankkien osakkeiden hinnoissa heijastelee sektorin suurta äh, herkkyyttä äh, koskien tätä huonompaa taloudellista tulevaisuuden näkymää. Tämä myös heijastelee sellaisia pelkoja, että joissakin pankkisektorin osissa ollaan altistuttu suurille riskeille, mitä tulee hyödykemarkkinoihin, raaka-ainemarkkinoihin. Euroalueen pörssilistautuneet pankit, niistä suurin osa, vaikkakin ne ovat aika vähän mukana kasvavissa talouksissa ja hyödykkeitä tuottavissa maissa tällä hetkellä ovat arvoltaan selvästi alle kirjanpitoarvojen ja käyvät kauppaa näin. Pankkien osakehintojen laskua pahensi vielä sellainen näkemys, että pankit joutuvat tekemään vieläkin enemmän sopeuttaakseen bisnestoimintaansa, ottaen huomioon laskevan kasvun ja alemmat korot ja miten vahvistetaan kansainvälistä sääntelykehystä, joka on saatu käyttöön, otettu käyttöön kriisin jälkeen. Kuitenkin meidän täytyy myöntää, että sään, sääntelyn suuret muutokset kriisin jälkeen ovat tuoneet pohjaa kestävälle, kasvavalle kestävyydelle, ei vain yksittäisissä rahoituslaitoksissa, vaan myös koko rahoitusjärjestelmässä kokonaisuutenaan pankit ovat rakentaneet suurempia, parempi, laatuisia pääomapuskureita. Ne ovat vähentäneet velkaantuneisuutta ja parantaneet rahoitusprofiilejaan. Lisäksi Baselin komitea, joka käsittelee pankkivalvontaa, totesi, että huomattavaa edistystä on saatu aikaan äh, ja on viety loppuun kriisin jälkeisiä uudistuksia. Ja jäljellä olevat elementit, sääntely, uudistus, suunnitelmassa globaalien pankkien kohdalla on viety loppuun. Näiden tekijöiden selventäminen antaa sääntelyvarmuutta ja vakautta tulevaisuuden rakenteille. Tämä tulee tukemaan pankkisektorin kykyä tehdä pitkän aikavälin kestäviä liikesuunnitelmia. Itse asiassa keskuspankkien johtajat ja valvonnasta vastaavat ovat antaneet ymmärtää, että he ovat sitoutuneita että lisäävät huomattavasti pääomavaatimuksia kautta pankkisektorin, joten ei mitään Basel 4 ole tulossa. Euroalueella tilanne pankkisektorilla on nyt varsin erilainen kuin oli 2012. Ehkä vieläkin tärkeämpää on, että pankki, euroalueen pankit ovat huomattavasti vahvistaneet pääoma-asemiaan viimeisinä vuosina, erityisesti johtuen siitä, että tehtiin tällainen kattava arviointi pankkien tilanteesta 2014. Kun ajatellaan huomattavan tärkeitä rahoituslaitoksia, ydinpääoma suhde on lisääntynyt 9-13 prosenttiin tänä päivänä. Näin pankit ovat vahvempia ja kestävämpiä ajatellen erilaisia haitallisia sokkeja. Tämän lisäksi pankkien pääoman laatu on huomattavasti myös parantunut. 2015 tehtiin tällainen valvonta, pankkien valvontaprosessi, siis REP-prosessi. EKP on esittänyt, minkälaisia pääomavaatimuksia kakkospilarissa on. Tämä tarkoittaa sitä, että pääomavaatimuksia ei enää tulla lisäämään. Näin ollen pankkisektori noin nyt suuntella paljon paremmin pääomasuunnitteluaan. Lisäksi 2015 EKPn valvonnassa pankit edelleen lisäsivät tuottojaan suhteessa vuoteen 2014. Näin pankit voivat kunnolla harjoittaa tehtäviään, vaikka vieläkin täyttävät pääomavaatimukset ja puskurivaatimukset pystyvät tukemaan reaalitaloutta lainan annon kautta. Tämän lisäksi EKPn rahapoliittinen toiminta jatkossakin tukee pankkien rahoitusolosuhteita ja laajemmin tukee taloudellista toiminnallisuutta. Selvästikin jotkut osat pankkisektoria euroalueella edelleen ovat huomattavien haasteiden edessä. Haasteisiin kuuluu epävarmuus mahdollista kiistakysymyksistä ja äh, uudelleenjärjestelykustannuksista joissakin pankeissa. Ja on myös huonolaatuisia äh, omaisuuseriä, omaisuuseriä erityisesti finanssikriisistä kärsineissä maissa on myös sellainen ryhmä pankkeja, joilla on huomattava määrä järjestämättömiä lainoja. Kuitenkin nämä järjestämättömät lainat NPL identifioitiin kattavan arvioinnin yhteydessä, joka oikeastaan tehtiin, ja ensimmäistä kertaa käytettiin yhteistä määritelmää. Ja sitten on tehty tarvittavaa pääomitusta. Tämän takia olemme nyt aika hyvässä tilanteessa ja saamme nämä järjestämättömät järjestämättömät lainat hoidettua järjestyneellä tavalla tulevina vuosina. Tätä tarkoitusta varten EKPn valvonta osa tekee läheistä yhteistyötä asianmukaisten kansallisten viranomaisten kanssa varmistaakseen sen, että meidän NPL-politiikkamme täydentyvät tarvittavin kansallisin toimenpitein. Sitten euroalueen elpymisestä ja talouspolitiikkojen rooli. Kun ajatellaan äh, riskeitä syntyy globaalista talous- ja rahoitustilanteesta, niin nyt käsittelisin taloudellista tilannetta euroalueella elpyminen edistyy maltillista tahtia. Se saa tukea pääosassa rahapoliittisista toimista ja miten se vaikuttaa myönteisesti rahoitusolosuhteisiin samoin. Tähän vaikuttaa myönteisesti energian alhainen hinta. Investoinnit edelleenkin ovat heikolla pohjalla koska suurta epävarmuutta koskien globaalia taloutta ja on monia geopoliittisia riskejä. Tämä kaikki heikentää investointiintoa. Lisäksi rakennussektori ei tähän mennessä vielä ole lähtenyt liikkeelle eikä elpynyt. Jotta euroalue saadaan kestävämmäksi, tarvitaan kaikkia politiikan saroja avuksi. EKP on valmis tekemään oman osansa niin kuin me ilmoitimme viimeisessä kokouksessamme tammikuussa, EKP-neuvosto e tulee uudelleen tarkastelemaan mahdollisesti pohtimaan uudelleen rahapolitiikan viritystään maaliskuun alussa. Me tulemme käsittelemään näitä asioita kahdella eri tavalla. Ensinnäkin me tulemme tutkimaan, kuinka vahvaa ö, tuotun matalan inflaation vaikutus on palkkoihin ja hinnanmuodostukseen ja inflaatioodotuksiin. Tämä tulee riippumaan siitä, kuinka paljon öljyn ja muiden hyödykkeiden hinta laskee ja syntyykö tällaisia toisen kierroksen vaikutuksia, jotka liittyvät kotimaisiin palkkoihin ja hintoihin. Toiseksi hiljattaisen rahoitusmarkkinakriisin jälkeen tulemme analysoimaan, miten rahapolitiikkamme siirtyy ja vaikuttaa rahoitus ja aivan erityisesti pankkeihin. Jos kumpikaan näistä tekijöistä, tai jos syntyy riskejä hintavakaudelle, me emme epäröi toimia. Rinnakkain tämän kanssa tarvitaan muita politiikkoja tarvitaan, jotta euroalueen talous saadaan vahvemmalle pohjalle. On tullut yhä selvemmäksi, että finanssipolitiikkojen pitäisi tukea taloudellista elpymistä julkisten investointien ja alhaisemman verotuksen kautta. Tämän lisäksi jatkuva suhdanteiden elpyminen, se tarvitsee tukea tehokkaasta rakennepolitiikasta. Aivan erityisesti toimet, joilla parannetaan yritystoimintaa, mukaan lukien tarvittava julkinen infrastruktuuri. Tämä on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan lisätä tuottavaa investointia, lisätä työpaikkojen luomista ja lisätä tuottavuutta. Sitten vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjen noudattaminen on edelleenkin olennainen kysymys. Näin voidaan säilyttää luottamusta finanssipoliittiseen kokonaiskehykseen. Nyt lopuksi lyhyesti käsittelen hiljattaista päätöstämme julkistaa sopimus ANFasta, nettorahoitusaparoja koskeva sopimus. Täm, näin pyritään toimimaan sitoumuksen mukaisesti toimia avoimella tilivelvollisella tavalla niin teitä kohtaan täällä parlamentissa kuin ajatellaan laajemminkin suurta yleisöä. ANFA on sopimus EKPn ja euroalueen kansallisten muiden keskuspankkien välillä. Näin varmistetaan, että rahapolitiikkaan ei vaikuta kansallisten keskuspankkien operaatiot, jotka liittyvät niiden kansallisiin ei-rahapoliittisiin tehtäviin. Oikeus tehdä tällaisia tehtäviä on peräisin aivan talous- ja rahaliiton alkuajolta. Silloin perustajajäsenet päättivät keskittää vain kes- keskus, keskis, keskuspankkitehtävät, ja, jotka liittyvät yhden rahapolitiikan harjoittamiseen. Kaikki muut tehtävät jäivät kansallisille keskuspankeille. Tällaiset kansalliset ei-rahapolitiikkaan liittyvät tehtävät sisältävät, sisältävät sen, että hallinnoidaan kansallisten keskuspankkien jäljellä olevia ö, ulkomaan varan luot, valuuttavarantoja, mukaan lukien kulta. Ja sitten oli myös joitakin sijoitus, pankkien sijoituksia, jotka eivät liity rahapolitiikkaan mukaan lukien esimerkiksi eläkerahastot tai miten keskuspankit auttoivat kansallisen hallituksen. Sitten kun näiden, nämä sito, sit, sijoitukset eivät liity rahapolitiikkaan osana näiden pankkien kansallista tehtävää. Nämä, näitä sijoituksia rahoitetaan joko keskuspankin rahalla, joka tulee itse kansallista keskuspankilta tai muualta, joka ei ole rahapoliittista toimintaa. Tämä ei mitenkään sotkeudu rahapolitiikan hoitamiseen niin kauan, kun tämä rajoittuu, määrä on alle setelien määrä, jota tarvitaan kiertoon neuvosto on asettanut rahapolitiikan korot, ja tässä tarvitaan ANFAa. Sen tehtävänä on rajoittaa kansallisten keskuspankkien muuta kuin rahapoliittisia sijoituksia, jotka on puhdistettu vastuista, ja näin varmistetaan, että eurojärjestelmä voi tehokkaasti toteuttaa yhtä ainoaa rahapolitiikkaa Luonnollisesti, kun suoritetaan kansallisia tehtäviä, kansallisten keskuspankkien täytyy toimia sopimukset, sopi, perussopimuksen mukaisesti mukaan lukien se, että ei voida rahoittaa toimintaa rahapoliittisesti. Tämän lisäksi, jos nämä tehtävät sotkeutuisivat rahapolitiikkaan millään muulla tavalla, ne voitaisiin estää ja kieltää tai rajoittaa tai asettaa ehtoja EKPn neuvostosta käsin. Aiemmin luottamuksen ANFAN Anfatekstin julkistaminen oli yksimielinen päätös EKPssä ja kansalliset keskuspankit eurojärjestelmässä myös joutuvat toimimaan avoimella tavalla. Tämä, julk- tämä julkaisu pitäisi ra- poistaa väärinkäsitykset ANFasta aivan erityisesti selventää, että ainoa tehtävä, joka ANFalla on, on asettaa rajoja muille kuin rahapoliittisille operaatioille, jotka liittyvät kansallisille tehtäville kansallisissa keskuspankeissa, ja niillä on lupa näin toimia perussopimuksen mukaisesti. Ei ole kyse mistään enemmästä eikä vähemmästä. Nämä rajoitukset varmistavat sen, että kansallisten keskuspankkien operaatiot eivät eh, puutu tavo- eurojärjestelmän tehtävinä ja tavoitteisiin, aivan erityisesti eivät liity yhtenäiseen rahapolitiikkaan. Vielä lisäksi, kun pyritään täydentämään ANF, tietoja ANFasta, EKP on julkistanut tietoja eurojärjestelmän kokonaisnettovarallisuudesta. Kansalliset pankit ja, ja seuraavat esimerkkejä paljastavat omat rahoitusvaransa silloin, kun julkaisevat vuosittaisen kirjanpitonsa. Näissä tiedoissa saadaan faktatietoa myös suurelle yleisölle. Voidaan tietää, että mikä osuus keskuspankin rahapyynnöistä hoidetaan muulla tavalla kuin rahapoliittisella operaatiolla. Kiitoksia. Very Kiitokset äh, pääjohtaja Draghi teidän mielenkiintoisista tärkeistä huomioista, myös niin, jotka liittyvät äh, pankkisektorin tilanteeseen, samoin kuin näihin jatkoaskeliin liittyen äh, avoimuuteen ja ANFA-sopimuksen julkistamisiin. Nyt aloitamme sitten kysymys-vastauskierroksen ja Burkhard Baltson ensimmäinen. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa, pääjohtaja Draghi. On hyvä, että näinä rauhattomina aikoina voimme keskustella toistemme kanssa, koska tiedän mitä muut kollegat aikovat tässä pian kysyä, niin haluaisinkin esittää teille kaksi hyvin ajankohtaista asiaa. Ensinnäkin viikonlopussa meillä on huippukokous täällä Brysselissä jossa aiheena on se, miten, mitä Euroopan unioni hoitaa tämän asian Ison-Britannian kanssa. Minusta on aika selvää, että perustamissopimuksia ei muuteta. Cameronhan vaati, että käytettäisiin tällaista kansan äänestystapaista instrumenttia enemmän. No, mitä tulee rahoitusmarkkinoihin ja niiden säätelyyn euroalueen sisällä ja ulkopuolella, niin haluaisin kysyä teiltä, näettekö te tässä myös vaaran? Koska minusta tällainen välineistö rahoitusmarkkinoiden säätelyissä, sehän ei välttämättä ole suoraan yhdistettävässä EUn toimivaltuuksiin sisämarkkinoilla. Sitten toinen kysymys liittyy 500 euron seteliin. Tiedän, että tästä on käyty hyvin ristiriitaista keskustelua. Kysymykseni kuuluukin, mitä mieltä te olette tästä koska tämä aihe on, tämä aihe on liitetty hyvin pitkälti rikollisuuden vastaiseen taisteluun. Olisiko tässä nyt luottamuspulaa koko valuuttaan, jos me poistaisimme tämän setelin, vai johtaisiko tämä pääoma pakoon esimerkiksi Sveitsiin? Kiitos. Thank you. Um, as far as the... Kiitoksia. Mitä tähän ensimmäiseen kysymykseen tulee? Ja varmasti jotkut kollegatkin tämän kysymyksen tekevät. Ottaisin esille seuraavat asiat ja voimme sitten syventää tätä jatkokeskustelun yhteydessä. Ensinnä EKP ei ole osapuolena näissä neuvotteluissa, joten Jäsenvaltiot, jäsenvaltioiden hallitukset neuvottelevat näissä neuvotteluissa, mutta voimme sanoa kaksi asiaa ja ne tavallaan ovat tava, suuntaavat meidän näkemyksiämme tässä asiassa. Meillä on kaksi määräävää aspektia, joita meidän pitäisi suojella. Ensinnäkin yhtenäismarkkinat, toinen asia meidän rahaliittomme. Meillä on ja edelleenkin on suurta hyötyä sisämarkkinoista, joiden meidän pitäisi niitä suojella. Ja on melko selvää, että suurempi integraatio rahaliitossa on olennaisen tärkeä. Nämä ovat kaksi suunta viivaa, ohjetta, EKPlle, kun se ottaa kantaa siihen, mistä neuvotellaan. Kolmas kohta on seikka, jonka otin esille viimeisessä keskustelussamme, nimittäin neuvotteluiden tavoite, ihanteellinen tavoite olisi ottaa yhtynyt kuningaskunta mukaan EU-hun vahvasti ja saada sellainen tilanne, että EU ja yhtynyt kuningaskunta tekevät yhdessä työtä. Molempien pitää tästä hyötyä. Sitten toinen kysymys. Aluksi haluan sanoa aivan selvästi, että 500 euron seteli ja tavoitteen rajoittaa käteisvaroja. Ne eivät mitenkään liitty tähän. On tällainen levinnyt vakaumus, väärä vakaum- käsitys yleensä mielipiteessä, että suuret pankkisetelit, niitä käytetään rikollisiin tarkoitusperiin myöskin. Ja tähän, tämä liittyy sitten meidän toimintaamme ei sanota niin, että ihmiset ei voisi käyttää muitakin seteleitä. Edelleenkin ihmiset säästävät kahden setelin, 200 setelin 200 e, euron seteleitä, mutta jos sitten 500 euron seteliä pidetään yhä enemmän määrin välineenä, jota käytetään laittomassa toiminnassa, niin tässä yhteydessä siis, tässä mielessä me harkitsemme toimia tässä asiassa. Ja luonnollisesti meidän täytyy toimia erittäin varovaisesti ja kaikkein parhaalla mahdollisella tavalla. Ja EKP-neuvosto nyt pohtii asiaa ja johtokunta myös miettii asiaa. Me kaikki yhdessä mietimme, mikä on paras tapa asiassa toimia, mutta tämä ei mitenkään liity siihen, että vähennettäisiin käteistä. Tämä on tärkeä asia pitää mielessä. Kiitos. Elisa Ferreira. Kiitos, että Elisa Ferreira. Well, I'll speak, I'll speak in English to be faster. No minäpä puhun englantia, jotta puhun nopeammin. Kiitoksia kovasti siitä, että tulitte tänne paikan päälle jälleen kerran. Ja kysymykseni liittyy viime viikon tapahtumiin. Sillä ne ovat osoittaneet valtavaa kuohuntaa eurooppalaisessa pankkijärjestelmässä. Erityisesti kaikkein haavoittuvaisimmissa talouksissa. Se on vaikuttanut voimakkaasti valtionvelkaan. Haluaisin kuulla teidän kommentteina tästä. Monet tärkeät kommentaattorit ovat jo sanoneet, että pankki on epäonnistunut, kun taas toiset haluavat tietää, kuka on rahoitusvakaudesta vastuussa. Kysymykseni liittyy seuraavaan. Ensinnäkin, onko mahdollista VRR-direktiiviä, kun tässä nyt ollaan menossa sen kolmanteen vaiheeseen ilman, että kahta ensimmäistä osiota on ollenkaan tehty, jossa tämä suunnittelu, suunnittelu oli. Toiseksi, onko loogista, että samanaikaisesti tietyissä talouksissa samanaikaisesti pyritään pankkia siirtymään yksityisille markkinoille lisäämään näin pääomaansa mutta samanaikaisesti eh, hyödyntää pelastustoimenpiteitä. Kolmanneksi, kenellä on visiot jokaisen jäsenvaltion pankkijärjestelmälle? Onko se kilpailupolitiikka komissiolta tai joku muu? Kilpailupolitiikkahan rajoittaa pitkästi sitä, mitä voi tehdä markkinoilla. Eikö näiden välillä ole selkeä ristiriita? Ja kolmanneksi, kun puhutaan edelleenkin valtiovelasta, vuonna 2012 puhuttiin luottoluokituslaitosten rajoituksista, mutta samalla nähdään, että EKP on riippuvainen ja tarvitsee päätöksiä näistä välineistä, nimityksistä ja luokituksista luottoluokituslaitoksille kun pyritään tätä vakauttamista harjoittamaan, joka on kaikkein oleellisinta EKPn toiminnalle. Eikö meidän pitäisi palata siihen, mitä keskusteltiin tästä asiasta vuonna 2012-2013? Mitä ensimmäisen kysymyksen tulee, on tärkeää pitää mielessä, että vastuu pankkien kriisiratkaisu ja kuuluu komissiolle ja yhteiselle kriisinratkaisuneuvostolle SRBlle. On myöskin tärkeää miettiä sitä, että tarvitaan siirtymävaihetta tähän, näihin uusiin sijoittajavastuusääntöihin. Tämä on huomattava muutos. Ja me, tämä on meistä muutos parempaan. Muutos parempaan, koska tällä tavalla veronmaksajien rahoja ei käytetäkään, niin kuin ikävä kyllä Krisma yhteydessä kävi. Edelleen muistuttaisin siitä, että me emme ole mitenkään poikkeuksellisia, kun meillä on tällainen näkemys. Suurin osa muistakin maista omaa samantyyppisiä sijoittajavastuusääntöjä, bail-in-sääntöjä. On siis, tämä on siis komission vastuulla valvoa, miten sääntöjä toteutetaan, arvioida niiden tehokkuutta. Ja miten nämä säännöt sitten voivat toimia kunnolla? Ensimmäinen ennakkoideltus on, että pankeilla on tarpeeksi kykyä kantaa tappioita. Ja tältä kannalta katsottuna, mitä on tehty, sanoisin viime vuoden aikana, puolitoista vuoden aikana, TELAKin yhteydessä maailmanlaajuisesti ja mitä me olemme tehneet sitten täällä Euroopassa MREL, kun ajatellaan vastuuden minimivaatimuksen, nämä on toimittu aivan oikean suuntaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että merkittävät pankit, niillä on tarpeeksi kykyä kantaa tappioita. Tämä on huomattava ennalta edellytys. Ovatko nämä BRRD-säännöt sitten sellaisen supet yhteen rahoitusvakauden kanssa? Itse nämä säännöt ovat ottaneet huomioon myös poikkeuksia, missä jotkut vastuut ehkä vapautetaan silloin, kun on rahoituksellisen epävakauden tilanteet, jotka vaikuttavat järjestelmän, järjestelmän vakauteen. Kun näitä tilanteita arvioidaan, tämä tehtävä kuuluu komissiolle ja SRBlle, pankkivalvontaneuvostolle. Vaka- Sitten toinen asia valtion veloista. Me olemme keskustelleet tästä asiasta ja kuten te tiedätte, EKP on laajaltikin miettinyt tietysti asiaa ja meidän täytyy myöntää, että luottoluokitus, luottoluokituslaitoksia, joita sijoittajat sijoittajat käyttävät niiden palveluita hyväkseen. Luottoluok- sijoittajat siis käyttävät luottoluokituslaitoksia. Tämä on tässä kaikkein tärkein aspekti ei olisi paljonkaan järkeä siitä, että olisi luottoluokitus laitossa käyttää sitten sen näkemyksiä silloin, kun sijoittajat eivät niihin turvaudu. Tämä on yksi ennakkoedellytys. Sitten toinen ennakkoedellytys on, että olemassa olevia luottoluokituslaitoksia pidetään riippumattomina. Olemme keskustelleet siitä, että olisi mahdollisuus saada tällaisia eurooppalaisia luottoluokituslaitoksia. Edelleenkin mietin, miten nämä kaksi aspektia voidaan yhdistää että investoijat hyväksyisivät ne ja näitä tahoja voitaisiin pitää riippumattomina ja samalla ei oltaisi tavallaan suurimpien luottoluokituslaitosten käsissä mitenkään tai riippuvaisia niistä. Kiitoksia. Uh, just a small comment. No, no, that, that... Ihan vain pieni kommentti. Yeah, sorry. It's not possible. Um, thank you for the... Kiitos tästä selvityksestä BRDstä ja näistä eri vaihtoehdoista. Kiitos äh, puheenjohtaja, kiitos äh, herra pääjohtaja Draghi. Kiitos siitä, että olet täällä paikalla tänään. Minusta on myös hyvin tärkeää, että äh, olette täällä tavallaan kertomassa ja tilittämässä omasta politiikastanne. Te saatte yhä enemmän kritiikkiä teidän politiikastanne. Kaksi viikkoa sitten Strasbourgissa, kun olitte täysistunnossa puhumassa, näin kävi. Ja kun luen, mitä asiantuntijat kirjoittavat, se on sama asia. Ja kun ekonomistit kirjoittavat, professorit kirjoittavat ja myös tavalliset ihmiset kadulla valittavat sitä, että he eivät saa enää minkäännäköistä korkoa säästörahoistaan Johan van Overtfeldt, valtiovarainministeri, viittasi siihen eh, vuosi sitten ja silloin eh, häntä eh, pidettiin tyhmänä. Nyt hän on, näytti, kävi ilmi, että hän on oikeassa te lähdette painamaan rahaa ilman mitään rajoituksia. Meillä oli erittäin matalat korot, kun tämä kaatui. Sitten me saimme QE, joka on monetaarista dopingia. Ja jos tämä QE ei toimi, mitä me sitten saamme? No, samaa lisää QEtä vai jopa negatiiviset korot, josta luemme enemmän ja enemmän tänä päivänä. Minusta negatiiviset korot eivät ole osa ratkaisua, päinvastoin osa ongelmaa. Joten ehkäpä meidän pitäisi lähteä nyt toiseen suuntaan. Mutta sitten kuitenkin, kun luin tänään medioista, ja tämä liittyy kysymykseeni, että EKP ja te keskustelette Italian hallituksen kanssa. Keskustelette siitä, että te ostaisitte näitä roskalainoja ja kysymykseni on, miksi? Miksi te mietitte tällaista? No, se on eduksi Italian hallitukselle toki, mutta entäs sitten muun euroalueen eduksi? Millä tavalla? Eikö tässä ole suuri fiskaalinen transfer etelästä pohjoiseen? Tässä viedään eläkeläisten säästörahat kaatuville pankeille etelään. Eli kysymykseni on hyvin yksinkertainen. Miksi pääjohtaja Draghi? Well, me first answer to the first question. Vastaan ensin ensimmäiseen kysymykseen. En usko, että olemme samaa mieltä kanssanne, kun toteatte, että me ja meidän valvontapolitiikkamme ei toimi. Kyllä se on itse asiassa toiminut ja hyvinkin on toiminut. Arviolta puolet tästä elpymisestä, joka on saatu nähdä viimeisen kahden vuoden aikana, on nimenomaan tämän valvontapolitiikkamme seurausta. Viimeisen neljän vuoden aikana, aika unohtako, valvontapolitiikkamme on ollut ainoa tällainen stimuloiva politiikan ala ainoa. Eli nyt meillä on edessä tilanne, joka poikkeaa pitkälti siitä, mikä meillä oli pari-kolme vuotta sitten. Hitaanlaista elpymistä, jota kyllä tapahtuu, mikä se ei ole mitään valtavaa, mutta jatkuu kuitenkin. Ja nimenomaan tälle perustalle mm, rakennetaan se, että yllätetään tähän toisenkin tavoitteeseen, eli Öö, madata inflaatiotasoa öö, alle, mutta lähelle 2 prosenttia. Tässä kohdin tietysti tilanne ei ole yhtä tyydyttävä. Ja kuten muistutin tässä öö, alustavassa lausunnossa, neuvosto tarkastelee uudelleen tämän politiikan tilaa kokouksessaan maaliskuussa. Politiikkamme on tuottanut matalat kor- matalan korkotason, Onko se nimenomaan välttämätöntä euroalueelle? Vai eikö meillä ole matala korkotaso kaikkialla? Yhdysvalloissa, Japanissa, Eli tässä EKPn valvontapolitiikassa ei ole mitään erityistä. Ja ne ongelmat, joihin investoijien ja eläkerahastoiden ja vakuuttajien täytyy suhtautua Euroopan unionissa ovat samoja kuin Yhdysvalloissa tai Japanissa, mutta jotenkin ratkaisut ovat hiukan erilaisempia riippuen sääntelykehyksestä, säästö- ja sijoitustrategioista. Ja vaikka me olemme kovin varovaisia tässä suhteessa, niin tietysti me kaikki toivomme, että korkotaso voisi nousta, no, nousta uudelleen. Se merkitsi sitä, että elpyminen on menestyksellistä ja inflaatio on palannut takaisin tavoitetasolle. Näin ei kuitenkaan tällä hetkellä ole. Enkä nyt oikein usko siitä, että kukaan haluaisi muuttaa politiikan suuntaa, mutta jos näin tehtäisiin, niin silloin me vain pahentaisimme tätä taloustilannetta ja pidentäisimme sitä aikaa, jonka puitteissa inflaatio palaisi takaisin tavoitetasolle. Toiseksi sanoitte, että EKP käy keskusteluja Italian hallituksen kanssa, ei sikäli kuin minä tiedän. Mutta totean myös jotain tästä tarinasta, joka on putkahtanut esille viimeisen muutaman päivän aikana mediassa, jonka mukaisesti EKP ostaisi järjestämättömiä lainoja Italiasta. Mutta tässä ei puhuta siis minkään ostamisesta. Kysymys on siinä, että ovatko nämä NPL, järjestämättömät lainat, sellaisia, että niitä voitaisiin pitää vakuutena. Vakuudet poikkeavat ostosta. Muistakaa se. Eli EKP on yksityiskohtaisesti määrittänyt nämä säännöt, joita sovelletaan vakuuksiin. Ja se, niitä sovellettaisiin kaikkiin. Se merkitsee sitä, että EKPllä tarvitsisi olla vähintään yhden aan luokitus. Ja tämä ei poissulje niitä ABS, jotka mainitsitte. Eli me emme siis saa syrjiä tai olla niiden puolella. Ja sikäli kun tiedä minkäännäköisiä keskusteluja tähän suuntaan ei ole käyty. Lopuksi haluan todeta, että meillä ei ole tappiota myöskään kirjattuna vakuuksemme tällä hetkellä. Kiitos sitten Silvi Thank you, President. I... Kiitoksia puheenjohtaja. Käytän myös englantia. Jatkan hiukan siitä, mitä kollega Vaas kysyi. Nyt käydään neuvotteluita ja lainaan, että löytäisin uusi pohja sille, että kuningaskunta voisi pysyä EU-ssa. Niin kuin herra Tuskon sanoi, että minulle tämä järjestely on tähän mennessä ollut sama kuin perussopimukset. Tämän takia minä pelkäänkin, että jäsenvaltioiden päätökset luovat tässä poliittista ja oikeudellista epävarmuutta. Kaksi kysymystä. Ensinnäkin, ettekö ole sitä mieltä, että tässä ollaan luomassa vakavaa järjestä äh, ennakkotapausta, jolla on vaikutusta myös markkinoille ja talouksille. Te sanoitte, kun vastasitte äsken, että EKP ei ole mukana neuvottelussa, mutta jos se olisi, niin todellinen perusopimusmuutos. Teillä olisi silloin tilaisuus antaa mielipiteenne. Emme tiedä, mitä EKP on mieltä. Ettekö ole sitä mieltä, että on vaara, sellainen vaara tässä menettelyssä, joka on valittu? Toiseksi, eikö meidän pitäisi käyttää tätä tilaisuutta siihen, että vahvistaisimme tai edelleen integroisimme euroaluetta? Kun ajatellaan euroalueen ihmisiä, niin koko homman tarkoituksena se löytää reilu sopimus, missä yhdistynyt kuningaskunta on, sillä on selkeä kanta, mutta myös kansalaisemme voisivat hyötyä kaikista näistä neuvotteluista. Kiitos. Thank you. Uh, I, I would agree with you. Kiitos. Olen uh, samaa mieltä. Ensinnäkin olen samaa mieltä siitä, että tarvitaan selkeät puitteet uh, näille neuvotteluille, mahdollisimman selkeät ja tämä voisi olla systemaattisia, tälle voisi olla systemaattisia vaikutuksia ja se ei ole mahdollista monetaariunionille ja euroalueelle tai ainakaan hyväksi. Joten mitä selkeämpi tämä sopimus on, sitä parempi asia on meille kaikille. Olen samaa mieltä kanssanne, että meidän pitäisi käyttää tätä tilaisuutta hyväksemme ja syventää monetaariunionia. Jos mitään, niin on käynyt ilmi, että meidän monetaarisen integraatiomme keskeneräinen luonne voi muuttua sosiaaliseksi uhaksi. Sen vuoksi nyt jälleen kerran pitäisi käyttää mahdollisuutta hyväkseen ja syventää integraatiota. Ja tästä näkökulmasta sopimus olisi sitten mikä tahansa, se ei saisi estää tulevaa integraatiota monetaarisessa unionissa. Yes, you have time for a follow-up. Niin voitte esittää vielä jatkokysymyksiä. Here very frequently that... Hyvin usein saamme kuulla, että yhdistynyttä kuningaskuntaa syrjitään, mutta sehän on tehnyt itse päätöksensä siitä, että se halua liittyä euroalueelle. Ei sitä syrjitä, vaan se on sen oma päätös. Entäpä sitten jos toimielimellinen kehys jää, sellaisena, jää sellaiseksi kuin se on pitkällä aikavälillä, niin voidaanko syrjiä ikään kuin positiivisesti tässä mielessä? We have to protect. Kuten sanoin aikaisemmin, meidän täytyy suojella näitä molempia näkökulmia. Ja tämä on meidän ohjeenamme, kun me puhumme tästä. Nimittäin sisämarkkinat, niitä on suojeltava. Ja toisekseen meidän täytyy viedä eteenpäin Euroopan monetarista rahaunionia. Molempia täytyy suojella kaikilla sektoreilla, mutta myös äh, muilta näkökulmilta, mitä tähän sopimukseen saattaa kuulua. Marisa Matias. Kiitos sitten Marisa Matias. Brigada. Brigada, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia puheenjohtaja Draghi siitä, että tulitte tänne paikalle tänään. Hyvin pitkään on kielletty se, mitä ennen tehtiin. Ja nyt vihdoin on äh, ryhdytty tällaiseen erittäin löyhään rahoituspolitiikkaan, jotta päästäisiin taantuman yli. Mutta samalla tämä on ristiriidassa niiden jäsenvaltioiden toiminnan kanssa, jotka ottavat käyttöön e, toisenlaista talouspolitiikkaa. Ensimmäinen kysymykseni siis tässä, että kun otetaan huomioon maailmanlaajuinen tilanne teidän henkilökohtaisten toiveiden lisäksi. Olemmeko nyt vai emmekö ole joutumassa sellaiseen tilanteeseen, joka olisi tasapainoinen? Kykenettekö arvioimaan tilannetta tällä hetkellä ja muuttamaan tätä suuntaa vai jatketaanko tällä samalla linjalla? Toinen kysymys koskee pankkia pankkijärjestelmä vuonna 2016 pankkien arvo on laskenut paljon enemmän kuin mitä se teki esimerkiksi vuonna 2008 samana ajanjakson aikana. Näkymät ovat siis yhä huonommat. Ja tilanne ei missään tapauksessa ole paranemaan päin, lievästi sanottuna. Joten vaikka vakaa, tilanne onkin vakaa ulkona, vaikka käytetään perinteistä rahapolitiikkaa hyväksi, niin miksi pankeilla menee paljon paremmin? miksi pankilla ei mene paljon paremmin? Minun mielestäni tämä setelin rahoituspolitiikka on jumiutunut. Sillä on deflaatiovaara toisella puolella ja sitten taas pankkien epäonnistuminen toisella. Kysymykseni on seuraava. Jos oletetaan, että budjettipolitiikka on pääsyyllinen, koska budjetti- ja rahapolitiikkaa ei ole sopivassa määrin sekoitettu niin tietääkö EKP ollenkaan, mitä se ylipäätään tekee? Ja kolmas kysymys. Sanoitte, että kaikki kyllä onnistuu ihan hyvin. Ja että rahoita on lainattu pankeista nyt vihdoin löytää tiensä reaalitalouteen. Minun mielestäni kaikki tämä politiikka, mitä tällä eurovyöhykkeellä on tehty, on epäonnistunut. Minusta EKPn täytyy ymmärtää oman rahapolitiikkansa rajat. Varsinkin Teillä on tällainen suhdemme riippuvainen budjettipolitiikka, jossa on niin paljon puutteita. Sorry, you asked three questions. The first is about... Niin kolme kysymystä. Ensimmäinen koski finanssipolitiikkoja nähtynä rahapoliittisessa kontekstissa, joka on ollut kasvua tukevaa, on kasvua tukevaa, tulee pysymäänkin kasvua tukevana pitkän aikaa. Nyt, jos tarkastelemme finanssipolitiikkaa, tiukkaa euroalueella. Itse asiassa finanssipolitiikan luonne on nyt hiukan tällainen kasvua tukevampi. Se oli ennen neutraalia viime vuonna vielä. Se oli tällaista julkistaloutta vahvistavaa ja nyt se on lievästi kasvua tukevaa. Tarkoittaako tämä sitä, että se tukee kaikkien kasvua ja vastaus tietenkin tähän on ei. Finanssipolitiikkaa voidaan käyttää ja pitäisikin käyttää riippuen siitä, onko mailla finanssipoliittista liikkumavaraa, joten sää, kun näitä näitä monimutkaisia sääntöjä, niin oikeastaan yksi on kaikkein tärkein sääntö. Ne maat, joilla on finanssipoliittista tilaa, niin pitäisi sitä käyttää, ja ne maat, joilla ei ole finanssipoliittista tilaa toimia, niin ei pitäisi käyttää tätä marginaalia. Sitten vastuu vakaus- ja kasvusopimuksesta kuuluu komissiolle ja tämänhetkiset säännöt sisältävät jo joustoa ja komissio tietää, kuinka tätä sopimusta ja sen sääntöjä kuuluu tulkita. Kuitenkin on vielä paljon, mitä voidaan tehdä, jotta parannettaisiin finanssipolitiikkoja yleisesti ottaen. On kyse sitten kasvua tukevasta finanssipolitiikasta tai supivasta, supistavasta toimesta. Tarkoitan sillä, että se vahvistaa julkista taloutta. Nimittäin näiden finanssipolitiikkojen ko- mm, mm, luonteen pitäisi tietysti olla kasvuystävällistä. Ja kasvuystävällisyys tarkoittaa, että korostetaan julkisia investointeja, investointeja infrastruktuuriin ja pyritään alhaisempaan verotukseen. Ja rahoitettaisiin sellaisia rakenteellisia uudistuksia, jotka elvyttävät kysyntää. Puhun tässä erityisesti rakenteellisista muutoksista, jotka suosivat yksityisiä investointeja, edistävät uusien työpaikkojen luomista. Tämä on ihanteellinen kokonaisuus finanssipoliittisia toimia. Pitää kuitenkin pitää, pitää mielessä, että kun noudatetaan kasvu- ja vakaussopimuksen sääntöjä, se on tärkeä väline – ja se on monimutkaista, koska tämä ei heijastele samanlaisia taloudellisia olosuhteita kaikissa maissa, joten tällaisissa puitteissa kuitenkin, muistan teitä jälleen kerran tästä, rahapolitiikka tässä yhteydessä on ollut ainoa kasvua elvyttävä politiikka viimeisen neljän vuoden aikana. Sitten pankeista, tai anteeksi hetkinen, jatkan vielä hiukan rahapolitiikan rajoituksista. Varmastikin Tästä on sitten monenlaisiakin kommentteja ja me puhumme erilaisista rajoituksista. Ottaisin yhden esille tahto toimia, toinen rajoitus, kapasiteetti, kyky toimia ja kolmas rajoitus, toimintamme tehokkuus tai sitten viitata tähän kolmanteen ennen kaikkea. Niin kuin sanoin jo aiemmin, meillä on näkemys EKPssä siitä, että rahapolitiikka vastaa oikeastaan puolesta elpymisestä kasvusta suhteessa BKT, mitä viimeisen kahden vuoden aikana euroalueella on nähty. Toinen puolisko on sitten suurin piirtein johtunut alhaisemmasta öljyn hinnasta, joten meidän näkemyksemme mukaisesti meidän rahapolitiikkamme on ollut tuloksellista ja on edelleenkin tuloksellista. Mutta niin kuin monta kertaa olen sanonut, meillä on erilaisia välineitä, joita voidaan käyttää. Ja me tarkastelemme niitä kaikkia ja mietimme, mitkä välineet ovat sitten kaikkein tehokkaimpia. Sitten kolmas kysymys koski pankkeja, mutta voitteko vielä toista kysymyksen pyydän? Yes, we are really No, me olemme nyt jäljessä aikataulusta. Oli minun virheeni. Ihan vain nopeasti. Uh, just, just the headline. Eli siis kaikki, nopeasti kysymys. Yritän sen sanoa englanniksi. Kysyin teiltä tätä epäonnistuneesta ää, politiikan, politiikan miksistä, eli rahoituspolitiikka ja monetaripolitiikka Sanoitte, että raha ei, että raha päätyy reaalitalouteen, mutta näin ei ole. Tämä oli se kysymys. I, I think I've addressed this with... Mielestäni kyllä vastasin tavallaan. Olemme nähneet tämän eri merkeistä, luotonanto, luoton kulkeutuminen, korot, kaikkiin tähän rahapolitiikka on vaikuttanut jo. Kiitos. Sven Giegold. Kiitos sitten Sven Giegold. President, uh, first... Uh... Ihan ensiksi lyhyesti, kun puhutaan siitä, että joitakin ongelmia ratkaistaan pankkivelkakirjojen avulla, ja kun puhutaan sitten näistä sijoittajan vastuun ongelmista ja kriteereistä, joita tulee hyödyntää tässä suhteessa, niin myös EKPn edustajat ovat vaatineet sitä, että tietyt asiat eivät sen ulkopuolelle. Teki vihja sitten tähän suuntaan. Minusta on erittäin tärkeää, että Euroopan unioni pysyy vastuuvelvollisuuskysymyksissä erittäin tiukkana, eikä välitä mitään vääriä viestejä tässä suhteessa, eikä meidän tulisi heikentää niitä pankkisääntöjä, joista on juuri päätetty. Laajemmin ottaen, jos sopii, niin jos katsotaan tietoja, joita meillä on vaihtosopimuksista, niin ne on ankkuroitu paljon alle EKPn tavoitearvojen. Voisitteko selvittää meille, mitä toimenpiteitä aiotte ottaa käyttöön, jotta voidaan suojata EKPn äh, mainetta sen suhteen, että siihen uskotaan, että se toimii. Keskipitkällä aikavälillä, mitä toimenpiteitä aiotte siis pohtia? Toiseksi, mitä pidätte oikeana eurovyöhykkeen äh, finanssilähtökohtana, jotta voitte täydentää tätä rahapolitiikkaanne. Ja lopuksi voisitteko kertoa meille hieman lisää siitä, mitkä inflaatiotasot ovat sellaisia ja minkä ajanjakson aikana, jotka ilmaisivat, että EKP-valvontapolitiikka on epäonnistunut? Thank you. Uh, first, let me... Kiitoksia. Nyt puhun ihan suoraan. Rahoitusvakauspoikkeuksena, mitä sanoin aikaisemmin, kuuluvat tähän pankkien kriisiratkaisuyritysdirektiivin. Ei tämä ole asia, jota EKP itse on korostanut. Ne ovat osa BRRD-säädöksiä ja minä vain viittasin näihin säädöksiin, joten on täysin samaa mieltä siitä, että osa menestyksekkäästä täytäntöönpanosta. Ja aikaisemmin muuten sanoin, että kun tämä direktiivin käyttöön, se oli muutos parempaan, pankin kriisiratkaisujoitusdirektiivi. Se, että onnistuneesti täytäntöönpanna näitä sääntöjä ajan myötä riippuu pankke, pankeista ja siitä, että niillä on riittävä tappion kantokyky. Se on yksi vaatimus ja tämä todellakin kuuluu kovasti myös EKPlle menneitä varmistaa, että näin käy. Mutta olen samaa mieltä teidän kanssanne riippuen näiden sääntöjen täytäntöönpanosta ja toi, miten jämtistä niitä noudatetaan. Ja kolmas asia, ja tässä tarvitaan parannusta, tämä riippuu myös siitä, kuinka jäsenvaltiot itse asiassa muuttavat nämä säännöt kansallis- kansalliseen lainsäädäntönsä. Toisin sanoen meillä on ollut kaksi tapausta, kaksi maata, jossa sijoittajavastuusääntöjä käytettiin Italiassa ja Portugalissa. Ja itse asiassa näitä sääntöjä on täytäntöön pantu nyt eri tavalla. Ja yes, tämä onkin tärkeää, koska yhtäläinen täytäntöönpanon kautta euroalueen antaisi velkoille varmuutta siitä, että heitä kohdellaan yhtä lailla – kaikkialla eri euroalueen osissa. Me puhumme paljon pankkiunionista, mutta jos meillä on yhtäläistä kohtelua, kun sovelletaan näitä sijoittajavastuusääntöjä, olemme kyllä varsin kaukana mistään pankkiunionista. Siis, si, tässä siis tar- tarvitaan parannuksia. Halusin vain tehdä tämän asian selväksi, mikä minun kantani on näistä BRRD-säännöistä. Sitten toinen kohta koski inflaatioodotuksia ja niin kuin te aivan oikein totesitte, niin olemme kaukana kun ajatellaan odotuksia. Emme käytä yhtä indikaattoria pelkästään. Ihmiset kuulevat, että me käytämme viiden vuoden odotusta. Me oikeastaan käytämme eri, koko ryhmä erilaisia indikaattoreita. On niin, että riippumatta siitä, mitä indikaattoria käytämme, niin siltikin tällä hetkellä olemme kaukana tavoitteestamme. Ja näin ollen Tämän takia rahapolitiikan virityksemme on, mikä se on, tai sen luonne on, mikä se on. Ja niin kuin aikaisemmin sanoin, neuvosto tulee ehkä uudelleen pohtimaan rahapoliittista viritystämme maaliskuussa. Sitten minkälaista inflaatiota haluaisimme nähdä, jotta voitaisiin osoittaa, että olemme onnistuneet? Tavoitteenammehan on inflaatioprosentti alle 2 prosenttia, mutta lähellä sitä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että horisontti, jolla tämä tavoite saavutettaisiin, on pikkuhiljaa mennyt kauemmaksi viimeisen kahden vuoden aikana. Odotettiin, että tämä saavutettaisiin 2017, nyt ollaan, tämä kaikki on hälpynyt vieläkin kauemmas tulevaisuuteen, että se on aika selvä. On ollut sellaisia kehityksiä meidän kontrollimme ulkopuolella muualla maailmassa, aivan erityisesti niin kuin sanoin, nousevien talouksien maissa ja aivan erityisesti mitä tulee öljyn hintaan ja muihin hyödykehintoihin. Tämä kaikki selittää, minkä takia inflaatioodotukset vain odotuttavat itseään. Sama tilanne muuten löytyy kyllä USAstakin. Ja suurin piirtein sama tilanne Japanissa vallitsee, joten koko maailma on samassa jamassa. No sitten relevantti kysymys meille on, onko tämä hyvä syy hylätä meidän harjoittamamme rahapolitiikka strategiamme ja vastaus tähän on ei. Niin taisin sanoa viimeisessä lehdistötilaisuudessa, me emme luovuta. Vielä lopuksi kysyitte, äh, ei mitään helppoa kysymystä, mikä on sopiva finanssipolitiikka euroalueelle? Juuri tällä hetkellä sopiva finanssipolitiikan luonne on se, mitä nytkin on, laajasti siis kasvua tukeva. Ihanteellisesti finanssipolitiikan luonteen pitäisi olla kasvua tukevan niin kauan kuin samalla kun noudatetaan ja täytetään kasvu- ja vakaussopimuksen vaatimuksia. Tämä kokonaisuutena. Mutta niin kuin sanoin aikaisemmin, aina korostankin tätä, koska tavallaan on helppo minun sanoa, mutta on vaikea kuitenkin tämä tehdä, suorittaa poliittisesti. Minkälainen yhdistelmä budjettipolitiikkaa tarvitaan, millä on merkitystä? Sillä on ehkä vieläkin enemmän merkitystä kuin kokonaisluvuilla. Thank you, uh, Marco. Kiitos, sitten Marco Zani. Oh, due domande. Kiitos. Minulla on kaksi kysymystä pääjohtaja Dragille. Ensimmäinen liittyy yhteiseen valuuttaan ja sen äh, kestävyyteen. 40 vuoden taloudellisen doktriinin jälkeen olemme nähneet nyt empiiristä todistetta siitä, että yhteinen valuutta on epäonnistunut epätasa-arvopaino tässä järjestelmässä on johtanut monen maan äh, romahtamiseen ja euroalue on ainoa alue kehittyneessä maailmassa, joka on tässä jamassa. Kuukausi sitten saimme kuulla työllisyysvaliokunnassa, että ilman muutoksia valuuttakursseissa ja ilman mahdollisuuksia devalvoida valuuttaa Tämä tulee johtamaan ongelmiin sisämarkkinoilla. Oletteko te samaa mieltä tästä, kuten valtiovarainministeri sanoi? Ja näin myös monet eturivin ekonomistit ovat sanoneet, että ei tule pitää kiinni eurosta hintaa millä tahansa, koska se johtaa myös korkeaan työttömyyteen. Toinen asia, mistä viime viikkoina on keskusteltu toimielimissä ja elinkeinoelämässä on se, että valtion obligaatiota ei enää pidetä tällaisena riskittömänä hyödykkeenä. Valtiovarainministeri Schäublehän aina aikoinaan toi tämän esiin. Haluaisinkin kysyä teiltä, miten te suhtaudutte tähän se, että euroalueen obligaatioita ei enää pidetä riskittöminä ja miten tämä voisi vaikuttaa koko pankkijärjestelmän taloudelliseen vakauteen, joka nyt jo on aikamoisen paineen alaisena. Tarvitaanko tähän lisää vakuuksia, niin tätä välinettä voidaan käyttää? Mä en tiedä, tehän tiedätte, että Italian pankkijärjestelmä tänä päivänä pankeilla on noin 150 miljoonaa val, miljardia valtion obligaatioita. Mitenkä tämä nyt sitten voi vaikuttaa koko valtion vakauteen? Um, I mean, I'll respond in English, all right? Vastaan englanniksi vai italiaksiko? Okay, grazie per il permesso. Um, Kiitos. Haluaisin vastata tähän toiseen kysymykseen ensin. se, ovatko valtion obligaatiot riskittömiä vai ei, siitä on puhuttu jo parisen vuotta. vuotta. On äh, fakta, että finanssikriisi 2010-2011 De Villin sopimuksen myötä eivät ne niin enää ole riskittömiä. Stressitesteissä, joita EKP on tehnyt, äh, on oltu sitä mieltä, että eivät valtion obligaatiot ole riskittömiä. Tämä on ihan tosiasia. Meidän täytyy katsoa, mitä tämä vaikuttaa sitten. Äh, tämähän on äh, globaalinen ilmiö, eihän se nyt ole niin, että vain täällä Euroopassa äh, olisi näin. Meidän täytyy huolehtia, eh, katsoa, mitä tapahtuu myös muilla oikeusalueilla. Basel-komitea on ehdotettu, että se tekisi tällaisen ehdotuksen, joka koskisi kaikkia, myös USA ja Japania korkojen alalla. Ja siellähän nyt mietitäänkin jo jonkin aikaa on mietitty, että mikä olisi sovelias taso. Ja on myös asiakirja, joka on julkaistu EKPstä liittyen nimenomaan tähän kyseiseen asiaan. Tämä on, kuten jo sanoin, tärkeä kysymys, johon täytyy puuttua, mutta se on tehtävä asteittain tai askeleittain ja maltillisesti. Mitä tulee ensimmäiseen kysymykseen? No, onhan monenlaisia näkö, näkemyksiä asiasta. Minä olen sitä mieltä, että työttömyys johtuu hyvin pitkälti kriisistä ja osittain myös siitä, miten talouspolitiikka on harjoitettu ennen talouskriisiä. Ei tule unohtaa, että 10,7 no noin 11 prosenttia työttömyyttä emme me ennen kriisiä kovin kaukana näistä luvuista olleet. Toki on olevassa rakenteellisia ongelmia ja puutteita, joita löytyy työttömyyden takaa. Ja toki tämä valuuttakysymys on johtanut rajoituksiin, jota ei aikaisemmin ollut, kuten esimerkiksi valuuttakurssien käyttäminen. Ja kun me olemme nyt uudessa tilanteessa, niin täytyy muuttaa talouspolitiikkaa ja toteuttaa joitakin välttämättömiä uudistuksia. Ja no, anteeksi tästä pitkästä italialais, italiankielisestä selvityksestä. Kiitos, että sain puhua italiaa. Bilinguism, so. um, ähm, yeah. Äh, uh, Bernard Monod. Bernard Monod. Monsieur le Président, bonjour. Vous avez annoncé fin janvier. Puheenjohtaja, tammikuussa Davosissa sanoitte, että aiotte tarkistaa rahapolitiikkaanne. Maaliskuussa tukisitte vielä enemmän taloutta. Hyvä asia, että lisäsitte ei ole mitään rajoituksia epätavanomaiseen rahapolitiikkaan EKPssä, jotta se saavuttaa 2 prosentin inflaatiotavoitteen. Hyvä asia, mutta mikä väline teillä on vielä jäljellä, koska valuuskorot äh, ovat jo kielteisellä, negatiivisella puolella ja korot todella historiallisesti alhaalla mitä tuloksia on saatu näistä ABS-ohjelmista, LT, äh, pitkän ajan rahoitusohjelmista. Nyt kun korot ovat negatiivisia, tämä heikentää koko yksityistä pankkisektoria ja äh, vakuutusala te lupatte, että aina vain jatkatte tätä määräistä elvytystä. Tämä likviditeetin ruiskuttaminen ei, kylläkin aiheuttaa lähes kuplia. kuplia. Tässähän on monenlaisia deflatorisia odotuksia edessä. Mikä on seuraava vaihe? Aiotteko toimia niin kuin Fed? Jatkatte tätä määräistä elvytystä loputtomiin, tai niin kuin sä Kostas jo sanoit, lisättekö tällaista kasvua muilla keinoilla euroalueella koskaan? Euro ei ollut mikään ihanteellinen yhteisvaluutta. Korot ovat vaihtelevia, sama koskee tuosta kasvua, työllisyyttä, 19 maan väillä puhumattakaan Saksan maksutasesta, joka on haitallista kaikille muille. Miten voidaan jatkaa tällä tiellä ilman, että euron arvo laskee. Euroopassa alkaa pikkuhiljaa ymmärtää, että ollaan tavallaan tietenkin kannella huolimatta tästä pysyvästä eurokriisistä, voidaanko kohtuullisella ajatella, että eurolla vielä on tulevaisuutta siis, eikö ratkaisuna olisikin se, että siirrytään eri valuuttojen käyttöön? Kiitos. Well, yes, I think the... Niin, kyllä minusta eurolla on tulevaisuus. Taloustieteilijä on sitä mieltä, että eurolla on tulevaisuutensa. Mutta haluan välittömästi lisätä sen, että meidän täytyy kuitenkin työskennellä sen eteen. Ja liitän tämän siihen, mitä aiemmin minulta kysyttiin. Meidän tulisi hyödyntää tätä tilaisuutta syventääksemme tätä rahaunionimme integraatiota nyt. Ensimmäinen osa tänne. Onko EKPllä riittävästi välineitä käytössään? Kyllä, meidän osto-ohjelmamme on joustava, riittävän joustava, jotta sitä voitaisiin sopeuttaa niihin muuttuviin olosuhteisiin, joita taloudella on markkinoilla. Olemme saaneet jo osoittaa tämän tietyin parametrein. Olemme nähneet, miten voidaan laajentaa niitä asioita, joita voidaan ostaa. Olemme nähneet sen siinä, että olemme myös laajentaneet tätä horisonttiammekin. Siitä päätettiin joulukuussa ja se itse asiassa se on noin 680, 700 miljardia lisälikviditeettiä vuoteen 2019 mennessä. Miltei kaksi kolmasosa alustavasta ohjelmasta. Eli missään tapauksessa se ei ole mikään ähm, mitätön summa. Olemme siis luottavaisia sen suhteen, että jos tarvitaan, niin aivan kuten todettu edellisen kokouksen lopussa, hallintoneuvosto tarkastelee uudelleen ja pohtii uudelleen rahapolitiikan tilannetta maaliskuussa. Ja jos hallintoneuvosto näin tekee, olemme osoittaneet, että me voimme mukauttaa meidän osto tässä suhteessa, kuten myöskin muita välineitä. Thank you. Uh, euh, que question, uh, Pablo Salba. Kiitos sitten Pablo Salma. You have a few seconds, I don't, there is no time for a follow-up. Ei ole aikaa enempää. Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja Draghi. Puhun Espanjaa. Brexitistä. Onko tämä teistä tilaisuus sille, että euroalue Siis tiivistää integraatiota. Tietenkin on samaa teidän kanssanne siitä, että pitää suojella yhtenäismarkkinoita ja rahaliittoa, mutta on sellainen vaikutelma, että tämä on tällainen, tällainen pelkkä puhetta, siis mikä, mikä tässä on vaarassa? Oletteko sitä mieltä, että sisämarkkinat tai talous- ja rahaliitto neuvotteluprosessin aikana haluaisin, että selventäisitte tätä kohtaa? Mitä tulee siihen, mitä sanoitte alkuisessa puheenvuorossa? Niin sanoitte, että mikäli mä oikein, että tarvitaan enemmän julkisia investointeja ja vähemmän veroja, mutta viittasitte myös siihen, että pitää noudattaa alaisesti kasvu- ja vakaussopimusta. Miten onnistumme tässä asiassa? Ja vielä lopuksi, mitä tulee euroalueen pankkeihin, te puolustitte europankkien tilannetta, erityistä tilannetta, joka oli vielä 2000. Nyt olemme kuitenkin nähneet, että epävakaus on varsin suurta näillä markkinoilla ovatko markkinat reagoineet väärin, ja te viittasitte pankkien pääomittamiseen Italiassa. Voisitteko poistaa tällaiset epäilyt, joita jotkut ovat esittäneet Italian pankkien tilanteesta? Kiitos. Thank you. On, on the first question. Kiitoksia. Ensimmäinen kysymys. Täytyy sanoa jälleen, että EKP ei kuulu näihin Brexit-neuvotteluihin, enkä minä ole nähnyt mitään sellaista vielä, koska siellä emme näihin neuvotteluihin kuulu, mutta me olemme sitä mieltä, että ainakin mitä EKPn näkymykseen tulee neuvottelujen lopputuloksesta, niin tässä meitä, meitä pitäisi johtaa se, että suojelemme sisämarkkinoita ja pyrimme säilyttämään ja suojelemaan oikeutta syventää rahaliittoa tulevaisuudessa. Toinen asia koskee sitä, kuinka maat voivat tehdä niin kuin on ehdotonta, niin ne pitäisi tehdä sääntöjen mukaisesti. Niin mielestäni on paljonkin todisteita tästä. Ensinnäkin en väsy toistamaan sitä, että budjetin kokoonpano on yhtä tärkeä, jopa enemmän, tärkeämpi kuin tämä aggregaattipuoli asioissa. Toiseksi, on laajaa todistusaineistoa siitä, että tämänhetkiset säännöt sisältävät tarvittavaa joustoa. Ja komissio hallinnoi tätä joustopuolta, ja hehän ovat myös jouston haltioita. On laaja todistainnosta siitä, että jos ottaa esimerkiksi suurimman osan euroalueen maista, ei oikeastaan kyllä voida sanoa, että niiden budjettipolitiikka on jotenkin supistavaa. Me emme voi todellakaan tällaista väittää. Mikä tahansa maailmanlaatuinen vertailu osoittaisi, että yksinkertaisesti näin ei ole. Ja aggregaattitilanne, niin kuin aikaisemmin sanoin, on hieman kasvua tukevampi tänä vuonna ja tietenkin tämä auttaa sen elpymisessä. Sitten euroalueen pankeista mielestäni olen sanonut tämän jo aikaisemmin. tilanne pankkisektorilla nyt on varsin erilainen kuin oli tilanne vuonna 2012. Ehkä kaikkein tärkeintä on, että pankit ovat huomattavasti vahvistaneet pääomatilannettaan viime vuosina ja mitä tulee huomattaviin isoihin pankkeihin, yhteis, yh, ydinpääoma on lisätynyt 9-13 prosenttiin pankkien pääomasta, joten ne ovat kestävämpiä kielteisille haitallisille sokeille ja pankkien pääoman laatu on myös parantunut. Niin sanoin niinkin, että 2015 pankit valvonnassa, siis tällaiset merkittävät, järjestelmän kautta merkittävät pankit lisäsivät voittojaan verrattuna vuoteen 2014 ja mainitsin, että tietenkin on sellaisiakin pankkeja, joilla on huomattava määrä järjestämättömiä lainoja salkuissa. Minä myös sanoin, mikä on EKPn arviointi tästä tilanteesta. Nämä järjestämättömät lainat on identifioitu kattavassa omaiserin arvioinnissa, kun ensimmäistä kertaa näin toimi tehtiin. Ja sitten asianmukaisesti on lisätty rahoitusta juuri tätä varten. Joten ei tämä ole mikään on odottamaton pyytö lisää rahoitukselle. Ja sitten vielä lopuksi EKP on hyvin tietoinen siitä, että jotta voidaan hoitaa tämä järjestelmättömien lainojen kysymys, niin siihen tarvitaan aikaa ja asia pitäisi tehdä järjestelmällisesti, huolellisesti. En ole varma, että ymmärsin tai muistan neljättä kysymyksestä. Niin tämä koski Italian pankkien pääomittamista. On, on ehdotettu, että he olisi kohdeltu jotenkin eri tavalla Italian pankkia, mitä tulee tähän pääomittamiseen. Haluaisin että kertoisitte sellaiset syyt, jonka, jonka perusteella voimme todeta, että erilaista kohtelua ei ole ollut. <laughs> Any, any difference. Ei ollenkaan mitään erilaista kohtelua olekaan ollut. Siis Italian kohtelus muka, mukaan erilaista kuin muualla. Ei todellakaan, ei ollenkaan. Kohtelu on samaa. Syy sille, että luotiin yhteinen, on tämä vakausmekanismi. Halutaan, että sääntöjä toteutetaan yhdenmukaisella tavalla kautta euroalueen Ja tältä pohjalta äh, EVMssä tehdään työtä ja samoin EKPssä. Res. Kiitos ja sitten Pervaas Beres. Merci, monsieur le président. Monsieur le... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Niin, haluaisin palata hetkeksi kysymyksen, joka kollega Ferreira esitti sijoittajavastuusta. Otte esille sen, että nämä eri elementit ovat olemassa, mutta me olemme huolissamme siitä, että joudumme todellisuudessa suhtautumaan siihen, että kun tämä sijoittajavastuumekanismi tulee käyttöön ilman, että muut palapelin palat olisivat paikalla, haurastuttaa kokonaisuutta. Jopa itse asiassa vaarantaa koko tämän tilanteen. Ja tähän me haluaisin saada teiltä aivan tarkan vastauksen. Lisäksi totesitte, että maaliskuussa maaliskuussa, kun tarkastelitte rahapolitiikan mahdollisuuksia ja otitte huomioon rahapolitiikan hallinnoinnin pankkien toimesta, oletteko siis huolissanne siitä, millä tavalla pankit hyödyntävät sitä likviditeettiä, joka niillä on käytössään, vai merkitseekö se sitä, että olette sitä mieltä, että jäsenvaltioiden puolelta valtiovarainministerien täytyisi yhä enemmän pyrkiä varmistamaan euron tulevaisuus? Lisään tähän kolmannen kysymyksen, hieman lisäyksenä tähän toiseen kysymykseen liittyy tähän aikataulutukseen. Vastasitte jo kahteen kysymykseen, jotka liittyvät neuvotteluihin yhdessä kuningaskunnan kanssa ja Olette mukana tässä viiden puheenjohtajan raportissa. Ja olette ainoat vakaasti sitä mieltä, että meidän täytyy ehdottomasti pitää kiinni niistä saavutuksista, joita Euroopan unionissa on saatu aikaiseksi. Tämän aikataulun puitteissa ja näiden rajoitteiden puitteissa, joita neuv- yhdistön kuningaskunnan kanssa käytävät neuvottelut määrittävät, ja kun katsotaan kansanäänestyksen mahdollista lopputulosta, niin Onko tämä Euroopan, verpaisen prosessin kesto? Mikä teidän mielestänne on tässä suhteessa eh, teidän näkemyksenne? Vaikuttaa siltä, että tarvittaisiin hieman vauhdittamista, kun täytäntöön pannaan budjettipolitiikkaa, joka on riittävä, johon viittasitte rahapolitiikan eh, yhteydessä. Well, first question is... Uh, no ensimmäinen kysymys koski BRRDtä. Tietysti me tarvitsemme kahta muutakin pilaria. Mutta haluan painottaa sitä, että BRD on ollut muutos parempaan. Ja ne järjestelyt, joita meillä nyt on käytössä, ovat suurin piirtein samanlaisia. kuin mitkä ovat olleet olemassa muissa maissa. Mutta VRDn menestyksen ja täytäntöpanon avain on se, että pankeilla on riittävä käyttöaste ja että näitä sääntöjä täytäntöönpannaan oikea-aikaisesti ja kolmanneksi harmonisoidaan kansallisten viranomaisten toiminta näiden säännösten käyttöönotossa. Ja tietysti tässä on muitakin osioita, joita en aiemmin maininnut. Siirtyminen tähän uuteen järjestelyyn on ollut merkittävä. Eli tässä suhteessa vaaditaan erityistä ponnistusta sekä pankkien puolelta, kansallisten viranomaisten puolelta, että myöskin sen rahoitustiedon puolelta, jota tarjotaan kaikille tallentajille, jotka sijoittavat pankkiin velkakirjoihin. On tietysti ihan selvää, että sanotaan, että ihmisen täytyisi ymmärtää, että tällaisten arvopapereiden osto on selkeä riski. Kyllähän se on ihan selvä meille, mutta ei sitä ole vaikea viedä perille useille ihmisille. Että tulisi auttaa tarjoten oikeaa rahoitustietoa. Ja tietysti on ihan selvää, että Meillä täytyy olla myös jonkunlainen varasuunnitelma käytössä ja meidän täytyy samalla sitten mennä eteenpäin. Ja tässä vaiheessa sitten vasta meillä on oikea yhdistelmä toimivia sääntöjä. Olemme siis kohti tällaista tavoitetta menossa. Toiseksi koskee pankkien, toinen kohta koskee, pankkien likviditeettiä. Meillä on todisteta sen suhteen, että meidän rahapolitiikkamme erityisesti erilaiset osto-ohjelmat ja muut toimenpiteet ovat olleet voimakkaasti edesauttamassa sitä, että voimme varmistautua siitä, että ne rahat, joita pankit lainaavat EKPltä, tulevat hyödynnetyksi reaalitaloudessa. Olemme saaneet luottolosuhteiden, luottolosuhteiden parantaminen, spreadien olemaan paremmassa käytössä. Olemme nähneet spreadejä ydinmaiden ja periferian välillä ja kaikki nämä ovat kaventuneet. Eli jatkuvasti on nähty selkeä paranemista luottolosuhteissa, mikä on seurausta näistä eri toimenpiteistä, joita valvontapolitiikassa on tehty. Kolmanneksi viiden puheenjohtajan kertomus. Sehän kuten tiedätte, sisältää kaksi eri näkymää. Lyhyen aikavälin, jossa täytyy tehdä tiettyjä toimia, ja ne on luetteloitu siinä. Ja siinä on sitten tällainen pidemmän aikavälin tavoite, jossa rahaunionin syvempää integraatiota luonnostella, mutta tuossa kertomuksessa ei todeta mitään siitä, että tämä pitkän aikavälin näkymä olisi jotenkin riippuvainen niistä neuvotteluista, joita yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käydään. Nämä kaksi asiaa pitäisi käsitellä erikseen. Kiitos, että sitten Markus Verbe. Ja vielen dank, äh, Kiitos äh, pääjohtaja Draghi Kiitokset. Minä haluaisin puhua pankkien vakaudesta. Tehän kannatatte tai olette vastuussa omalta osaltanne pankkien vakauden tutkimuksesta, samoin kuin suurimpien pankkien valvonnasta euroalueella. Ja ihan hiljattain totesimme, että suuremmat pankit, jotka ovat eh, tai niiden joukossa, jotka ovat teidän alaisia, niin siellä on nyt paineen alaisena nämä tällaiset muunneltavat arvopaperit. Kysymys siis, miten tämä valvonta on vaikuttanut vai eivätkö nämä pankit kuitenkaan ole niin vakaita kuin stressitesteissä oletettiin? Well, I, um, I have to say that uh, I guess you Täytyy sanoa, että teidän pitäisi estää tämä kysymys yhteisöllisen valvontamekanismin puheenjohtajalta, joka huomenna puhuu parlamenttien välisen viikon yhteydessä. Mutta huomattaisin vain, että tämän hetken markkinakehitys tuntuu liittyvän enemmän yleisiin tekijöihin heikkenemä taloudellinen toiminta, jota voidaan nähdä kaikkialla maailmassa. Pääomavaatimukset eivät ole äh, lisänneet viime vuodesta ja pankkien pitäisi hyötyä vahvoista pääoma-asemista. Sitten eri välineistä, jotka otitte esille. EKP, yhteinen valvontamekanismi, hiljattain kertovat, että seuraisivat E, yhteisen pankkiviranomaisen viimeisestä kantaa mikä on tämä maksimimäärä, joka voidaan jakaa artiklan 1.41 mukaisesti. CRD-direktiivissä. Tästä on tiivisti keskusteltu ja tätä tilannetta on analysoitu ja MDA aloittaa niin nopeasti, kun pankki on täyttänyt pilari 1 ja 2 vaatimukset ja otetaan huomioon myös puskurit. Paljon on puhuttu markkinoille siitä, että puuttuu, ei ole kerrottu, milloin tämä NBA, tämä maksimi jaettava määrä otetaan käyttöön ja Daniel tulee vastaamaan tähän tarkemmin. Pitäisi kuitenkin muistaa, että ei ole kuitenkaan niin, että yhteinen valvontamekanismi estää pankkeja kertomasta. Pankithan voivat kertoa tämän tiedon ja jotkut mar- markkinaviranomaiset ovat pakottaneet pankit kertomaan tilanteessaan. Tämäkin pitää pitää mielessä. Sitten erityisestä pankista, jonka mainitsin johdannossa, niin on sellaisia tilanteita, luen sen nyt uudestaan, I said clearly some parts of the banking sector. Sanoin, että selvästi jotkut osat pankeissa vieläkin mutta haasteiden edessä puuttu, on epävarmuutta oikeus, oikeustoimista ja uudelleen järjestelystä pankeissa ja kustannuksista. Ja on tällaisia huonolaatuisia omaisuuseriä. Ja varmastikin SSM, yhteisen valvontamekanismin puheenjohtaja, pystyy er- parhaiten vastaamaan tästä erityisen pankkitilannesta ja mikä sen tilanne oli kattavan arvioinnin yhteydessä. Tätäkö te tarkoititte? Ähm, es geht ja um die Frage dieser... Niin siis äh, kysymys oli tästä val- valvonnasta, joka tehtiin, jotta saadaan enemmän vakautta pankkisektorilla ja rahoitukselle, ja että tämä ratkaisisi nämä lisäpaineet, kuten tässä konkreettisessa tilanteessa – jossa asetettiin koko tämä tavallaan suoja lehdistötilanteessa kyseenalaiseksi ja tämä vaikuttaa, tai vaikuttaako tämä kovasti finanssimarkkinoihin? As I said, this has to do with the trigger point. Kun tämä liittyy, koska tämä prosessi lähtee liikenteeseen, Daniel Lanyy tähän huomenna parhaiten vastaamaan. Usein puhumme tästä toiminnan erottamisesta. Tämä on yksi kohta, jolloin rahapolitiikka erotetaan valvontapäätöksistä. Thank you. And by the way, we are discussing intensively with the... Kiitos. Ja me puhumme tästä äh, erittäin intensiivisesti. Äh, jokuhan arvioi tässä, että äh, joustavuus olisi mahdollisempaa Ja tästä puhutaan huomenna. Ja äänestämme mietinnöstä vielä tänään, jos joka käsittelee tätä aihetta. Sitten Jakob von Weizsäcker. Yes, um, thank, thank you, Chair. Um, uh... Kiitoksia. Puheenjohtaja, puheenjohtaja Draghi. Palaan kahteen asiaan, jotka on jo mainittu. Ensimmäinen niistä liittyy Tuskin kirjeeseen, Brexit-kansanäänestyksestä aiemmissa vastauksissa ne niin vaikutitte hiukan optimistiselta sen suhteen, että yhtenäismarkkinakysymykset ja yhteisen valuutaan liittyvät kysymykset eivät ole mitenkään päällekkäisiä. No näin olisi, tämä olisi kyllä aivan ilahduttavaa. Jos näin olisi, niin en kyllä näe, että miksi sitten Britannialle olisi niin tärkeää, että tästä ylipäätään puhutaan neuvotteluiden ajan. Minä mm, olisin taipuvainen uskomaan, että jos on sitä mieltä, että tässä on tärkeä asia, asia kyseessä, niin silloin on myöskin päällekkäisyys olemassa. Ja yhtenäisvaluutta, jos halutaan rakentaa sellaiseksi, että se todella toimii, niin pitäisi todellakin kiinnittää huomio näiden kahden alueen väliseen ristiriitaan. Haluaisin tässä ensimmäisen kysymyksen ensi osassa pohtia hieman enemmän sitä, että missä teidän mielestä näitä konflikteja on ja millä tavalla ne voitaisiin menestyksessä ratkaista. Toinen kohta koskee äskettäistä kuohuntaa rahoitusmarkkinoilla, jos katsotaan useiden eurooppalaisten pankkien terveydentilaa. Ja itse huomautitte juuri, että tämä kuohunta ei ole juurikaan ollut seurausta erittäin yllättävistä tapahtumista. Ei tässä mitään maanjäristystä ole tapahtunut, vaan hiukan ehkä laimeampi makrotaloudellinen näkymä oli kyseessä, ei edes stressikoe. Ja siitä huolimatta saatiin näin voimakas reaktio aikaiseksi. Tässä nyt on erilaisia tulkintoja tämän suhteen. Yksi niistä on se, että markkinat toimivat epärationaalisesti. Toinen olisi se, että markkinat vasta nyt ryhtyvät ymmärtämään, että me todella vakavasti me suhtaudumme sijoittajasuojaan. Ja yksi tulkinta olisi ehkä se, että sanotaan, että riippumatta kaikista edistysaskelista, joita on otettu, ei ole ehkä tehty riittävästi. Koska jos vain pieni heikentymä makrotaloudellisessa näkymissä johtaa tällaisen reaktion, niin ehkäpä silloin äh, tapion äh, imeytymiskyvyn pitäisi, pitäisi olla huomattavasti voimakkaampi ja muun äh, kin toimintakyvyn olla huomattavasti parempaa. Yes, your first question. I... Ensimmäinen kysymys. En nyt halua kuulostaa optimistisemmalta kuin olen. EKP ei ole mukana näissä neuvotteluissa. Haluaisin vain varmistaa siinä, mitä sanoin, että nämä kaksi periaatetta, jotka meille ovat kaikkein tärkeimmät. Pidetään neuvottelijoiden mielessä. Mikä tahansa jomman kumman asian heikentäminen johtaisi systeemisiin epätasapainoihin. Joten pidän kysymystänne enemmän tällaisena ajatuksena ja kehotuksena muistaa asiaa. Ja välitän eteenpäin nämä ajatukset, joiden pitäisikin olla kaikkein dominoivimpia näissä neuvotteluissa. Toinen kysymys liittyy siihen, mitä hiljattain on tapahtunut. Tässä on itse asiassa monien tekijöiden yhdistelmä. Tässä on kysymys näistä kasvavista, kasvavien, kehittyvien maiden, kasvavien maiden talouksista. Kiinan hallitus on, toimet ovat osoittaneet mitä edellisessä lehdistötilaisuudessa itse asiassa sanoin. Eli he kantavat vastuunsa. Haluaisin kuitenkin vielä lisätä, että markkinat ovat olleet äh, viime vuoden puolivälistä lähtien hyvinkin äh, herkässä tilanteessa. Eikä kysymys ole vain tästä epävarvemmasta tilanteesta, vaan tilanteeseen vaikuttavat öljyn hintojen laskeminen, muiden hyödykkeiden hinnat sekä epävarmuus siitä, miten suurta elpyminen muissa maailman osissa on. Siellä enemmän tai vähemmän hyväksyttiin se, että elpyminen kehit- elpymistä tapahtuisi ennakoitavalla ja vahvalla tavalla. Eli tässä on tällaisia yhdistelmiä. Ja yksi erityinen asia on se, että tämä, sää, tämä tällainen säätelijän tuki on lisännyt pääoman määrää. Mainitsin jo euroalueen pankit ja äh, pääomat. Ja tällä on ollut äh, se vaikutus, että pankit ovat vahvempia. Jos nyt sitten tulisi näitä dramaattisia hintojen äh, vaihteluja hyödykkeiden hintojen, kuten hinnoissa oli ennen kriisiä. Olen vakuuttunut siitä, että tilanne olisi vielä heikompi, hauraampi kuin tänä päivänä. Joten tätä tilannetta täytyy katsoa sekä globaalisti että eurooppalaisesti. Mutta pääoman määrä on laskenut sitä huolimatta pankit ovat vahvempia, mutta tämä matalampi riski ei vielä näy pääoman palaamisessa takaisin. Tai pääoman sijoitukset ovat olleet niin suuria, että varsinkin nyt, jos riskit arvioidaan pienemmiksi, että ne tulisivat takaisin pääomat. Mutta millä tavalla sitten voidaan selittää, kun kysymys kuitenkin globaalista taloudesta, miten nämä bail-in-säännöt selvitettäisiin? Pitäisikö meidän tehdä enemmän, vaatia enemmän pääomaa? Minusta minä sanoin jo aikaisemminkin tässä, että kolmannen lehdistötilaisuudessa joulukuussa jossa he tarkistelevat Basel-komitean toimintaohjelmaa ja he sanoivat, että tämän tarkistuksen, tarkistus pitäisi toteuttaa ilman merkittävää pääoman lisäystä keskimäärin. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö meidän pitäisi tehdä enemmän meidän politiikallamme ja olen kommentoinut tätä jo aikaisemminkin. Thank you. Uh, Danuta Hubner. Kiitoksia Danuta Hubner seuraavana. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin palata yhdistyneen kuningaskunnan kansainvälistä koskevaan kysymykseen. Meidän täytyy olettaa nimittäin, että neuvottelut on aika pitkälti käyty. Ja kun puhutaan yhtenäismarkkinoista, niin meillä on erittäin vahva mekanismi, joka on tarkoitus ottaa käyttöön tässä uudessa sopimuksessa, joka koskee yksittäistä sääntökirjaa rahoitussektorille. Ei pelkästään yhdistymiskunnalle, vaan kaikille muille eurovyöhykkeen ulkopuolisille jäsenvaltioille. Ja vaara sillä, että siltä yhä enemmän pirstaloituneemmille alueelle on olemassa – ja se on aika korkea. Siitä syystä minusta meidän tulisi suhtautua tähän vakavasti. Toinen asia liittyy siihen, enkä tiedä mitä aiotte tehdä maaliskuussa. Anteeksi, mikä on ensimmäinen kysymys? No päätöksiähän tehdään ja tässä on olemassa vaara siitä, että, että rahoitussektorilla tämä yhtenäinen sääntökirja on uhattuna, ei pelkästään siis näissä kuningaskunnan vaan muualla. Eli voittekohan nyt saada nukuttua ennen neuvotteluja, vai pitäisikö teidän puuttua tähän koko prosessiin? Ja kuulin kyllä teidän kaikkien kommenttinne. Ja sitten rahapolitiikka, jota on yhdistetty vuosia aggressiivisen sääntelyn, ja minulla on näke, tunne siitä, että on yhä vaikeampi arvioida ennalta pankkien toimintamenettelyjä ja muutoksia rahapolitiikkaan. Enkä tiedä, miten hyvin ymmärrämme nämä potentiaaliset pankkien reaktiot muutoksiin politiikassa. Kysymykseni teille on se, että voitteko puhua pankeille, niin kuin amerikkalaiset tekevät, kun ne muutama viikko sitten ryhtyivät muuttamaan Fedin politiikkaa ja valuutan valvojat ovat esittäneet ikään kuin julkilausumia tälle toimialalle pehmeä lainsäädäntöä käyttäen. Voitteko pyytää pankkeja noudattelemaan tiettyjä sääntöjä? Oletteko sitä mieltä, että tämä toimisi myös Euroopassa? No minulla ei ole viittä minuuttia niin kuin kaikilla vai? Kaksi minuuttia kysymykseen. Mutta jos esitätte kolme minuuttia kysymyksiä, ette ehdi kuulla vastauksia. Nyt on vähemmän vai? Te käytätte jo puolet minun minuutistani. Ai ihan epäoikeudenmukaista. Sinä on nyt jo puhunut kolme minuuttia, sanoo puheenjohtaja. No minulta nyt meni yksi minuutti tässä nyt ihan ohi. Well, I, uh, I take your first point as a statement. Niin, ensimmäinen asian oli tavallaan kommentti, ja niin kuin sanoin, me emme, me emme näihin neuvotteluihin kuulu, mutta meillä on tietenkin nämä periaatteet sitten mielessä, kun tuloksia tulee. Sitten toinen kohta koski sitä, kun me puhumme pankeille. Kyllähän me puhumme todellakin pankkien kanssa me kaikki olemme yhteydessä pankkeihin, markkinoihin, rahoituksen välittäjiin, koska ne ovat informaation lähde. Se on ihan kiistaton seikka. Ja kun ajatellaan hiljattaisia sääntöjä ja, ja sääntöjä, joita on neudattu, nämä ne, säännöt on saatu avoimiksi eri päätöksiin, joita olen esitellyt täällä eri yhteyksissä, mutta jopa aikaisemminkaan ei mitään eturistiriitaa ollut, mutta me kyllä olemme yhteydessä pankkeihin, keskustelemme niiden kanssa, meillä on jotakin virallisia, puolivirallisia ja virallisiakin koko, kokouksia, joilla mukana on eri toimijoita ja mukana myös alan edustajia EKPssä ja meillä on siellä laajakin edustus usein. Joten pidämme informaatiotietoja, tietoja, joita saadaan pankilta markkinoilta tärkeänä tiedonlähteenä, joka vaikuttaa poliittisiin päätöksiimme tai rahapoliittisiin päätöksiimme. Kun tässä nyt vielä on 20 sekuntia, haluaisin selventää. Tämä ei siis luo mitään tällaista pysyvää osto-oikeutta. Ja minusta vaikuttaa sille, että uuden rahan käyttöönotto voisi olla hyödyllistä. Voisitteko pohtia sellaisia tekniikkoja, joita EKP voisi käydä, jotta se voisi syöttää uutta rahaa talouteen? Look at all these. No ehdottomasti me katsomme kaikkia näitä ajatuksia, joita on esitetty, joita vielä ei ole kokeiltu yhdenkään keskuspankin toimesta. Ja olemme niitä tarkastelleet. No, kun tämä nyt tuli puheeksi, niin niillä kyllä on tiettyjä suuria hankaluuksia kirjanpidollisesti ja rahoituksellisesti tai verotuksellisesti. Eli missä määrin finanssipolitiikkaan voidaan puuttua rahapolitiikalla. Ja seuraava puhuja. Thank you, Chairman. Uh, Mr. Draghi, we are, uh, great, we greatly appreciate... Kiitoksia. Arvostamme kovasti läsnäoloanne tänään kokouksessamme ja arvostamme teidän uh, ponnisteluamme selittää asioita. Nyt kuitenkin huomasin, että keskuspankit yleensä ei arvostellaan siitä, että he toimivat liian myöhään ja liian vähän, tai syytetään molemmista asioista. Ja annankin teille tästä, tästä esimerkin. Silloin kun Fed alkoi QE-arvopaperiosto-ohjelmaansa, se päätti ostaa oikeastaan kaikkia, kaikenlaisia arvopapereita kun EKP aloitti muutaman vuoden jälkeen saman asian, me tiedämme mitä se teki, oli varsin selektiivinen ostoissaan. Nyt, koska kerran minulla on tätä puheaikaa, muistan oikein hyvin, että noin vuosi sitten, ehkä muutama kuukausi sitten, täällä keskustelimme mekanismista, joka liittyy järjestämättömiin lainoihin. Ja vastaus oli silloin, että tämä asia kuuluu paikallisviranomaisille. Nyt näyttääkin siltä, että keskuspankilla on erilainen näkemys ja haluaisin teidän hiukan selittämään tätä asiaa enemmän. Sitten vielä yksi kommentti. Viime viikolla Kyproksessa oli paljon yleistä keskustelua EKPn roolista koskien sitä, miten täytäntöön pannaan niin sanottua epäreiluja pankkeja pankkikäytäntöjä tai pankkiehtoja. Erittäin vaihtelevalla tavalla pankit ja jäsenvaltiot noudattavat tällaisia epäoikeudenmukaisia ehtoja, mutta kysymykseni teille on kuitenkin yksinkertainen. Näettekö minkälaista roolia EKPllä, että voitaisiin päivittää tai annettaisiin tietotaitoa jäsenvaltioille, jotta olisikin tällainen yhtäläinen tapa toimia ja paremmin täytäntöönpantaisiin lakeja, jotka liittyvät epäreiluihin käytäntöihin? The answer to the second question is... Um... Vastaus tähän toiseen kysymykseen on, että tuskin se nyt näin on. Kyseessä on tehtävä, joka kuuluu nimenomaisesti kansallisille viranomaisille – ja voimme tietysti pohtia tapoja, joilla autamme kansallisia viranomaisia, kun pyrimme johdonmukaisesti eurovyöhy- kautta eurovyöhykkeen soveltamaan sellaisia käytännössääntöjä, jotka rajoittavat näitä epäreiluja toimintatapoja. Mutta tänä päivänä minusta se kuuluu kuitenkin kansallisten viranomaisten toimivalta-alueeseen. Pohdin kuitenkin tätä ja katsotaan sitten sitä, että voimmeko auttaa. Toinen kohta. En ole varma, että voinko olla kanssanne samaa mieltä tästä asiasta. Aivan kuten minulta aiemminkin kysyttiin kysymys näistä italialaisista järjestämättömistä lainoista. Niitä saadaan kuitenkin pitää sitten varat, vakuutena, jos, jos näin on. En ole varma kuitenkaan, että ö, asiat ovat sen kummemmin muuttuneet. Ne ovat aina saattaneet olla näin. Meidän tulee pohtia sitä, millä tavalla rahapolitiikkaa muokataan ja varsinkin tätä määrällistä elvytystä. Tietysti toiminnot ovat erilaisia, eroja on. Ja se, että esimerkiksi Yhdysvalloissa ollaan on rahoitusjärjestelmä, joka on erityisesti markkinapohjainen, jossa välineitä arvioidaan pääosin markkinoilla. Ja rahoitusvirrat pääosin kulkevat markkinoiden kautta. Se on aivan erilainen ympäristö kuin mitä meillä on täällä, jossa nimenomaan ollaan pankkipohjaisia. Ja ne varat, joita pankit voivat tarjota vakuutena, ovat varoja, joita on vaikea arvottaa. Itse asiassa yksi niistä syistä, miksi EKPllä on, tai itse asiassa olimme yksi niistä kahdesta tahosta, jotka halusivat viedä tätä arvopaperimista arvopaperittamista avoimempaan suuntaan, oli nimenomaan se, että tavoitteena oli se, että nämä luotot saataisiin sellaiseen muotoon, että niiden arvo voitaisiin arvioida ja avoimesti tehdä näin, jotta niitä voitaisiin hyödyntää myös välineen rahapolitiikassamme. Ja tässä suhteessa mielellämme kannatamme tätä ehdotusta ja EKP esittää siitä myös näkemyksensä. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Kritsas. President. Kiitos puheenjohtaja. Päätä Draghi vaikuttaa siltä, että tässä nyt Kreikan hallituksella on ongelmia toteuttaa tätä kolmatta bailouttia. IMF väittää, että lisätoimenpiteisiin on ryhdyttävä ja että tässä on valtava kuilu, joka erottaa Kreikan hallituksen ja Kreikan valtion velkojat. Toisaalta hallitus uskoo, että me voisimme saada positiivisen ensimmäisen katsauksen helmikuun loppuun mennessä. Komissio ja euroryhmä on jossain siellä välissä ja väittää, että tämä ensimmäinen tarkistus voisi olla positiivinen ennen pääsiäistä, mikäli Kreikan puoli on tehokkaampi sopimuksen täytäntöönpannossa. Mikä on EKPn näkemys tästä asiasta? Onko mahdollista, että olisi ensimmäinen positiivinen tarkistus äh, lähitulevaisuudessa vai tulee, saako äh, Kreikan hallitus äh, uutta luottoa tässä toiminnassaan? Ja toisaalta, mikä on neuvotteluiden tilanne? Neuvottelut, joilla halutaan tukea Kreikan pankkijärjestelmää. Kiitos. Thank you. Now first let me say that this... Kiitoksia. Ensinnäkin neuvottelut Kreikan viranomaisten kanssa edelleenkin jatkuvat. Siksi on liian varhaista täsmentää täsmällistä aikataulua sille, kun viedään tämä tarkastelu loppuun. Tämä on tietysti ratkaisevan tärkeää tämä, että arviointi viedään loppuun ripeästi, mutta se pitäisi kuitenkin suorittaa poliittisen paketiikan pohjalta, joka on vahva äh, pohjaltaan ja minimoitaisiin erityisesti riskit sille, miten ohjelma toteutuu, joten ripeys, aika on tässä tärkeä, mutta myös uskottavuus tarkastelussa on merkittävää. Tämä tarkastelun onnistunut loppuun vieminen riippuu, liittyy monikin kysymyksiin. Ensinnäkin viranomaisten täytyy aidosti ponnistella ja varmistaa tehokas täytäntöönpano äh, strategiassa, joka koskee järjestämättömiä lainoja. Tämä on erityisen tärkeää, jotta varmistetaan nopea tarkastelun äh, loppuun vieminen. Se on myös tärkeää, koska me myönnämme varoja Kreikan taloudelle, jotta se voi tukea yksityistä sektoriaan. Mutta Tähän liittyy toinenkin puoli, nimittäin finanssipoliittinen finanssipuoli ja sitten myös äh, eläkejärjestelmä ja eläkeuudistukset huolimatta uudistukset on hyväksytty vuoden 2010 jälkeen vieläkin meillä on edessä haasteita keski- ja pitkällä aikavälillä ja toiminnan täytyy parantaa aktuaarista vahvistaa ja sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta. Toimintaa tarvitaan myös tuloverotuksen puolella, joten on joukko eri asioita, joita ei ole vielä loppuun viety, eivätkä neuvottelutkaan ole vielä päättyneet. Kiitos. Thank you, Jonas Fernandes. Presidente Fernandes. Kiitoksia puheenjohtaja. Käyttäisin espanjan kieltä tervetuloa, herra Draghi. Niin, nyt kun puhun näin moni, tässä keskustelun vaiheessa tämä joka vaikeuttaa tehtävää, niin koska kollegat ovat oikeastaan kyselleet ihan kaikessa. Joka tapauksessa haluaisin viitata pariin kysymykseen. Viime viikkoina olemme nähneet rahoitus epävakautta huomattavassa määrin ja tässä äsken herra Jaakob puhui pankkien pääomituksesta, niiden tilanteesta Euroopassa. Kysymykseni liittyy siihen, missä määrin lainsäädäntötoiminta ottaa huomioon sen, että pitäisi parantaa arvopaperistamista Tämähän liittyy myös siihen, että tarkistetaan pääomavaatimuksia, joka liittyy tähän arvopaperistamiseen. Haluaisin kysyä, pidättekö te asianmukaisena, että tässä vaiheessa laskettaisiin pääomavaatimuksia joidenkin äh, arvopaperistamisten kohdalla? Ja vielä toinen kysymys. Se liittyy siihen, että tarvitaan poliittistakin, poliittista stimulointia. Sanoit, että viimeisen neljän vuoden aikana vain rahapolitiikka on ollut kasvua tukevaa monistakin syistä. Te sanoitte myös, että vakaus- ja kasvusopimus sisältää joustomahdollisuuksia, että voidaan parantaa ö, ongelmamaiden tilannetta. Uskon, että olette oikeassa, mutta todennäköisesti tarvitsemme parempaa kykyä, jotta ne maat, joilla on riittävästi finanssipoliittista tai budjettiliikkumavaraa, niin kuin te sanoitte, että käyttäisivät sitä liikkumavaraa myös. Nyt kun on ollut täällä puolitoista vuotta täällä parlamentissa, niin olemme keskustelleet siitä, että ne maat, joilla on finanssipoliittista kapasiteettia, niin ne pitäisi käyttää, eivätkä ne kuitenkaan sitä käytä. Ja sitten vielä puhuttiin siitä, mitä parannettaisiin näiden maan budjettikykyä ja näin pitää, tarvittaisiin olla tehokasta omaa finanssipolitiikkaa koko unionilla. Ja miten EKPn toiminta, äh, siis myös äh, pankkithan saavat maksua setelien painamisesta. Se, sitä, näitä varoja voitaisiin käyttää myös finanssipoliittisiin finanssipolitiikan harjoittamiseen. Mitä olette tästä mieltä? Kiitos. Thank you. I, I take your first question is about... Kiitos. Teidän ensimmäinen kysymyksenne oli hyvin, äh, koski siis tällaista yksinkertaista avointa arvopaperistamista. Me olemme sitä mieltä, että komissio on tehnyt hyvin vahvan paketin, joka sai aikaan tasapainoa tarveen välillä elvyttää Euroopan arvopaperimarkkinoita ja toisaalta ylläpitää varovaista säätelykehystä. Joten EKP tämä neuvosto halusi meiltä ohjeita ja me olemme nyt laatimassa lausuntoa näistä kahdesta lainsäädäntöä lainsäädännöstä. Ja ensimmäinen vastaus rahoituskriisin 2008-2009, ja silloin kaikkia arvopapereita kohdeltiin samalla tavalla Atlantin molemmin puolin. Ja itse asiassa tässä oli erittäin suuri ero arvopaperistamisen välillä, joka tapahtui USAssa ja niiden, joihin ryhdyttiin Euroopassa. Ne olivat täysin erilaisia ensimmäisiä äh, luonnehtivat äh, Supreme lainauksen äh, korkeus ja toiset, toisaalta se, että ne eivät olleet avoimia eikä hinnoittelu ollut mitenkään avoita. Ja silloin tämä arvopaperistaminen oli kohtuullisen yksinkertaista. Ja yleensä ne olivat myös helposti hinnoiteltavia. Ja tähän heijastui ää, sitten nämä ää, Ähm, äh, tasot, jotka olivat hyvin korkeat äh, USAssa verrattuna Eurooppaan. Ja silloin me ehdotimme Englannin pankin, keskuspankin kanssa, että määritellään vielä avoimempia yksi kertaisempi arvopaperistamismalli. Ja koko tämä asiahan on komission käsissä. Mutta kun kaikki nämä monimut, kun toimeenpannaan kaikkia näitä monimutkaisia sääntöjä, niin ne maat, joilla on fiskaalista tilaa, niiden pitäisi käyttää sitä ja ne, joilla ei ole, liikkumavaraa niiden ei pitäisi sitä käyttää. Ja vielä kerran budjetin kokoonpano on yhtä tärkeä kuin budjetin koko. Kiitos. Ja sitten Martusella. Sì, grazie Presidente. C'è grande... puheenjohtaja. Euroopassa ja Italiassa ollaan kovin huolissaan pankkien vakaudesta – ja tallettajien ja pk-yritysten suojelusta weberde direktiivi aiheuttaa ongelmia pankeille. Pitäisikö teidän mielestänne ottaa tarkistuslauseke käyttöön vuotta 2018 ja tässä välissä pitäisi olla vielä tiedotuskampanjoiden avulla tallettajia voitaisiin suojella. Samoin kun olla myös tarkkeavaisia sen suhteen, että direktiivi tulee täytäntöönpantua oikein. Lisäksi oletteko sitä mieltä, että yritysluottojen uudistukset sellaisena kuin Italian hallitus ne on hyväksynyt, vaikuttaisivat öö, pankkeihin ja se olisi tämän melko yhteis- yhteisvastuuseen. Ja Aiheuttaisiko se epätasapainotiloja markkinoilla? Respond in Italian. Thank you. Vastaan italiaksi, jos teille sopii. En voi vastata toiseen kysymykseen, koska se ei kuulu minun toimivaltuukseni, mutta huomenna voit esittää kysymyksen SSM puheenjohtajalle. Ensimmäinen kysymys ja siitä, miten säännöt tulevat voimaan – on hyvin vaikea nyt pohtia jo tätä tarkistusta. Vastuusäännöistä kuuluu komissiolle ja yhteiselle kriisiratkaisuneuvostolle. Eli äskettäiset kokemukset Italiassa ja Portugalissa ovat osoittaneet sen, että näistä säännöistä on äänestetty kaksi vuotta sitten – Siitä syystä on erittäin tärkeää tehdä kaikkemme, jotta tallettajat ymmärtävät näiden sääntöjen merkityksen. Kuten totesin, on hyvin helppoa todeta, että täytyy tietää, henkilön täytyy tietää silloin, kun he investoivat näihin arvopapereihin, että siinä on riskinsä. No se on helppoa että siis näin todeta, mutta meidän täytyy auttaa ihmisiä ymmärtämään sitä, mihin he investoivat. Avoimuus pankkien toiminnan suhteen on äärimmäisen tärkeää, kuten myöskin tieto, joka annetaan tallettajille. Last speaker, who... Kiitos ja viimeinen puhuja Baye. Merci président. Uh, monsieur Draghi, on est ici tous conscients. Herra Draghi, olemme kaikki tietoisia, kuinka tärkeä rooli teillä on EKPllä, kun tuetaan reaalitaloutta Euroopassa epäilemään hiukan enemmän näitä välineitä. Sanotaan, että olemme kuitenkin hyvällä tiellä, että on vaikeaa, mutta pitää pysyä linjassa. Minä niin kuin kaikki Euroopan kansalaiset, kun luen lehtiä, niin luen sieltä sitten, että Italian pääministeri esimerkiksi on kyseenalaistanut EKPn valinnat, tai luen, että amerikkalaiset ystävämme tai Fedin puheenjohtaja pohtivat minkälaisia välineitä on otettu käyttöön Euroopassa ja kuinka kauan tämä kestää, että talous lähtee liikkeelle, tai eivät vieläkään luota Kreikan pelastussuunnitelmaa tai Italian pankkeihin. Jotta olen vakuuttunut siitä, mitä sanoit näistä metodeista ja välineistä, niin ainahan on hyväksi tämä tiedottaminen. Tehän tiedätte paremmin kuin minä, että mitä tulee rahoitukseen, luottamuksellisuus. Tiedottaminen on olennaisen tärkeä. EKP ja muut toimijat, et, ettekö voisi tehdä hiukan enemmän, että parantaisi tätä tiedottamispuolta. Ja Tämä kysymys oli vähän tällainen yleisluontoisemmin. Sitten toinen kysymys palaisin vastaukseen, jonka annoitte Pervans Peresille määräistä elvyttämisestä. Te sanoitte, että olette optimistinen siihen, miten tämä välittyy reaalitalouteen. No, toivottavasti, toivottavasti tämä sujuu hyvin, mutta mekin olemme puhuneet pankkiirien kanssa ja pankkien kanssa, ja minulla on kerrottu, että kentällä kaikki ovat sitten, että raha on nyt liian halpaa, ja näin ollen aivan erityisesti omassa maassani Belgiassa pankkilainoissa. Nythän voi saada lainan 1,5. Se ei kiinnosta pankkeja, koska raha tarp- ei ole tarpeeksi kallista. Ja miksi tämä ei sitä kiinnosta? Konkreettinen esimerkki Belfius tai Paribas. Belgiassa tekevät työtä riippumattomissa rakenteissa. Ja koska ne ovat riippumattomia, eli ansaitse tarpeeksi rahaa, koska rahaa kiertää nyt liikaa, niin silloin ei he, niitä kiinnosta käsitellä reaalitalouden ongelmia. Eikö ole tietty epäsuhta päätösten välillä, joita EKPssä on tehty ja miten tämä näkyy sitten konkreettisesti te puhuit koska eivät pankkijohtajat tätä kaikkia oikeastaan kentällä toteuta. Te olette taloustieteilijöitä, mutta on muitakin taloustieteilijöitä, jotka oikeastaan sanovat, että yksi perusongelmista on, että on blokerattu julkiset investoinnit, on puhuttu säästöistä ja tietyistä säännöistä, jotka keinotekoisesti estävät rahoituksen ja rahoituksen virtaamisen reaalitalouteen. Minä kyllä noudatan tässä puheaikaani. Thank you. Let me uh, just respond to the third question first. Vastasin kolmanteen kysymykseen ensin. On varsin selvää, että kokonaisarviointi tämä tämänhetkisestä taloustilanteesta on monimutkainen ja mikä, kellään ei ole koko totuutta käsissään tästä asiasta, mutta nekin ekonomistit, jotka väittävät, että reaalikorot ovat niin alhaisella tasolla, ne eivät, eivät kuitenkaan ehdottaisi sitä, että me muuttaisimme rahapolitiikkamme suuntaa. He eivät ehdota sitä, että meidän pitäisi tiukentaa rahapolitiikkaa tänään. Itse asiassa he väittävätkin, että tarvittaisiin muita politiikkoja tähän tueksi, ennen kaikkea finanssipolitiikkaa ja julkisia investointeja. Tähän ensimmäiseen kysymykseen vielä. Me olemme kyllä tietoisia, ehkä me olemme ensimmäiset, jotka ymmärtävät tämän, että kommunikaatio on hyvin tärkeää. Ja me pankissa, EKPssä uskomme, että olemme tehneet huomattavasti työtä lähimenneisyydessä, jotta parantaisimme tiedottamistamme. Ja määrä teho ja rakeisuus tavallaan tai hienovaraisuus tiedottamisessamme on todellakin lisääntynyt. Sekin on totta, että silloin kun asiat monimutkaistuvat, koska asiat ovat nyt, markkinat ovat näin volatiilit, niin tarvitaan myös, kaiken, myös lisää ponnisteluita tiedottamisen suuntaan. Olen siitä teidän kanssanne ihan samaa mieltä. Meidän pitää jatkaa työtä, jotta parantaisimme tiedottamistamme, kun puhuin, että rahapolitiikasta me emme luovu. Sama se pitäisi sanoa tiedottamisesta. Me teemme työtä yhä enemmän ja enemmän sen eteen, että tilanne paranisi. Sitten kolmatta kohtaa en ihan nyt ymmärtänyt. Te sanoitte, että raha on liian halpaa, siksi ihmiset eivät sitä käytä. En ymmärtänyt, että asia nyt näin on. Toimiiko tämä asia todellakin näin? Pankit eivät käytä. Pankit eivät käytä rahaa mutta pankit kunnallistasolla esimerkiksi, koska ne ovat riippumattomia pankkeja, niin PNV, ne, niillä on omat viraston pankkinsa kaupungeissa ja siellä ihmiset Siis he, ne, he eivät halua asuntolainaa ottaa haitalleen, koska se on niin halpa, etkä sitä hyödy. Joten ö, määräinen elvytys, miten se vaikuttaa sitten konkreettisesti todellakin reaalitalouteen, kun tällaisia esimerkkejä voidaan antaa? It is true. On totta, että erittäin alhainen korko pitkän, pitkän aikaa tuottaa tai synnyttää tarpeen erilaisille bisnesmalleille – se on oikein. Näin ymmärrän tämän teidän kysymyksenne. Aikaisemmat li- bisnesmallit liittyvät erilaiseen omaisuuserien hinnoittamiseen, erityisesti korkoihin, korkoihin. Nyt meillä on sellainen tilanne, että korot ovat olleet alhaisella tasolla. Katsokaa nyt USA suuntaan. Siellä on nollassa noinkaan jo, jo kahdeksan vuoden ajan. Ja jollakin tavalla emme ole nähneet, että vakuutuslaitokset olisivat jotenkin tehneet konkursseja enemmän USAssa. Jollakin tavalla bisnesmalli, yritysmalli ovat sopeutuneet tähän uuteen alhaisten korkojen ilmastoon. En halua vä- vähätellä näitä vaikeuksia, jotka liittyvät tähän sopetukseen. Ne ovat monimutkaisia kysymyksiä. Tiedän, että jossain määrin pitää myös pärjätä tässä uudessa erilaisessa säätelykehyksessä Euroopassa. Mutta kun ajatellaan asiaa EKPn kannalta, niin meillä on mandaatti, ja meidän mandaattimme on, että saavutamme hintavakauden tavoitteidemme mukaisesti, ja se on ihan ykkösasia meille. Ja jos me saavutamme tämän tavoitteen ja täytämme, silloin täytämme mandaattimme, taloudellinen tilanne paranee, korot nousevat jälleen, ja sekä eläkerahastot, vakuutuslaitokset, säästäjät, jotka ovat kärsineet tai kärsivät tällä hetkellä tästä tilanteesta, niin silloin he pärjäävätkin paremmin. Jos me muuttaisimme rahapolitiikkaamme johtuen huolista, joita näissä tietyissä luokissa tunnetaan, niin uskon, että silloin loppujen lopuksi toimisimme vastaan niidenkin etuja. Very much. Kiitos. Tämä on ollut erittäin mielenkiintoinen vuoropuhelu, rahapoliittinen vuoropuhelu. Ja seuraava on 21. kesäkuuta. Kiitokset ja nyt sitten annan edustaja Alballe puheen, puheenjohtajan paikan. Ah, you're Eh, ¿Tú has opinión? So we will, we will move on to the next item of the agenda. Sitten siirrymme kohtaan 6 ja 7. 5, 6 ja 7. Jossa on tarkistusten käsittely Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisesta sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaista ESMasta. Koska meillä on hyvin vähän aikaa, niin lähdemme suoraan tähän ja annan esittelijälle puheenvuoron. Edustaja Terber, olkaa hyvä. Ja vielen Kiitos äh, puheenjohtaja. Minua ilahduttaa se, että en joudu olemaan puheenjohtajana tänään omasta mietinnöstäni. Ja että täällä oli toinen varapuheenjohtaja paikalla. Ihan lyhykäisesti me olemme keskustelleet että mietintöluonnoksista, olen ne esitellyt ja minulle kysymys oli lähinnä muutamasta perusasiasta. Yhtäältä voimme todeta, että budjettia on hyvällä tavalla toimeenpantu näissä kolmessa virastossa, mutta kuitenkin äh, haluaisin hieman ottaa esiin prioriteeteista, varsinkin suhteellisuusperiaateen ja avoimuudesta työtavassa. Ja jossain vaiheessa meidän täytyy varmaankin puhua myös rahoituksesta. Tarkistuksia on EVA 31, 30 Esmaan ja EOPalle. Kiitän kollegoita jotka ovat äh, osallistuneet tähän. Suurin enemmistö näistä tarkistuksista menevät samaan suuntaan kuin mitä minä ehdotin omassa mietintöluonnoksessani ja osittain ne parantavat tätä mietintöä. Sen vuoksi minulla ei nyt ole mitään tarkoitusta lähteä laatimaan mitään suuria kompromissitarkistuksia, vaan äh, olen, voin todeta, että kaikissa suurissa ryhmissä ollaan hyvin konsensushaluisia niin äh, varjoesittelijöiden kesken äh, käymme neuvotteluun ja sitten uskoakseni olemme hyvällä tiellä. Ehkäpä tulee hieman enemmän tarkistuksia äänestettäväksi kuin että jos me laatisimme näistä kompromisseja. Minusta on tärkeää, että ennen kaikkea äh, Esaksen Esman työtä tuetaan ja arvostetaan – ja meidän täytyy huolehtia myös budjetista niin, että se kykenee tekemään tehtävänsä, eikä vain se, mitä nämä virastot itselleen tehtäväksi antavat. Nimittäin se, että virastot rajoittautuvat vain omiin tehtäviinsä, omiin mandaatteihinsa, eikä mihinkään mandaattiin, joka liittyy tähän asetukseen – minusta tässä ollaan nyt ylitetty hieman tavoitteet. Ja sitten mitä tulee suhteellisuuteen, niin tarkoitus olisi se, että tässä on tällainen riskiperusteinen lähestymistapa, eli tällaisia vaarattomia ö, yritysmalleja, joita ei sitten tarvitse valvoa niin paljon kuin nämä, sellaiset mallit, joissa on enemmän riskejä. Mutta suhteellisuudella on tässä tavallaan kaksi kaksinainen vaikutus, joka liittyy myös siihen, kuinka suuri virasto on. Niiden työn täytyy olla mahdollisimman avointa. Tähän me olemme vaatineet viime vuosina jo usean otteeseen. Aikaisemmin hän aina sanovat, että eivät he voi sanoa mitään. Ja sitten koska heidän pitää mennä puhua ensin hallintoneuvoston kanssa ja sitten myöhemmin sanovat, että he eivät voi enää muuttaa mitään, kun hallintoneuvosto on jo, päät- on jo päättänyt kaiken. Joten tämä täytyy huomioida myös jatkossa. Eihän voi olla niin, että nämä virastot ovat jatkuvasti eurooppalaisten veronmaksajien niskoilla. Meidän täytyy löytää jonkinnäköinen yhteisrahoitus tähän. Jäsenvaltiothan ovat sopineetkin tietyistä maksuista virastoille ja tässä täytyy löytää järkevä tasapaino niin, että voimme saavuttaa sen, mitä haluamme. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat vaivautuneet tekemään tarkistuksia vastuuvapausmietintöihin. Olen näistä kovin tyytyväinen ja voin sanoa, että silmältyäni ne lävitse, että suuren enemmistön näistä tarkistuksista minä hyväksyn. Siellä on muutama, jotka eivät sovi tähän konseptiin ja sen vuoksi en niitä tuen, mutta katsotaanpa nyt sitten, mitä valiokunta suuressa viisaudessaan päättää. Toivoin sitten, että talousarvion valvontavaliokunta, jolla on vastuu, että se ei sitten täysin pyhi pöytää meidän mietinnöillämme tai lausunnoillamme. Kiitos. Thank you very much indeed, dear colleague. Kiitoksia, hyvä kollega. No nyt aloitetaan sitten varjoista. Ludvigsson ensimmäisenä. Kiitoksia. Niin, aloitetaan siitä, että voin sanoa, että tämä prosessi on kyllä kehittynyt hyvin. Tässä on Pitkälti ovat nämä tarkistukset ja ehdotukset aivan kohtuullisia. Tietysti meidän täytyy katsoa sitten tätä kokonaisvaikutusta ja olemme sitä mieltä, että tilintarkastustuomioistuin tekee oikean arvion, kun kysymys on vastuuvapauden myöntämisestä. Sekä EIS, mutta muut ovat hoitaneet tilinsä laillisella ja oikealla tavalla ja siitä vaikuttaa siltä, että siinä ei ole mitään kysymysmerkkejä. Omassa ne haluaisin ottaa kuitenkin esille kolme kysymystä. Ensinnäkin valvontaviranomainen on vuodesta 2011 ollut sellainen, että siinä on erittäin vähän resursseja olettaisi, että kun toimivalta lisätään, niin silloin resurssitkin lisääntyvät. Tarvitaan aika paljon voimavaroja, jotta voitaisiin hoitaa nämä tehtävät. Tietysti rationalisointi voi olla välttämätöntä, kun katsotaan tätä kokonaisuutta. Toiseksi olen sitä mieltä, että valvontaviranomaisen mandaatin tarkennusta täytyisi tehdä. Sen täytyy pitäytyä niissä tehtävissä, joita sillä on, mutta sen lisäksi on välttämätöntä korostaa myös sitä, että se hoitaa tehtävänsä loppuun. Haluan nähdä aktiivisen toimijan, joka järjestelmällisesti kantaa vastuunsa rahoitusvakauden saavuttamisesta. Kolmanneksi meidän täytyy tarkentaa sitä, mitä mieltä olemme siitä, mikä on tämän viranomaisen tulevaisuus. Esimerkiksi se, mitä komissio pian valkoisessa kirjassaan esittää, tulee tässä suhteessa ottaa huomioon. Minun mielestäni yleisesti ottaen kuitenkin tilanne on lupaava ja olen sitä mieltä, että koko prosessi on menossa oikeaan suuntaan. Kiitoksia. Thank you very much indeed, Mr. Ludvigson. Now... Kiitos, edustaja Ludvigson. Sitten ESR-ryhmän nimissä puheenvuoro. Herra Lunekselle. Uh, I will be very brief. I think... Um... Ihan lyhyesti Tarkistukseni ovat aika itsestään selviä. Ihan vain kolme asiaa. Yksi, ECR-ryhmä haluaisi, että tämä kuuluu erityisesti kansallisen viranomaisen. Me emme tue sellaisia muutoksia, jotka heikentäisivät vahvasti heidän valvontamahdollisuuksiaan. Minä huomasin, tai me huomasimme joukon tarkistuksia, jotka selventävät tiukkaa mandaattia, joka kansallisella valtaviranomaisella on. Me mielellämme tuemme tällaista tarkistusta ja sitten kolmanneksi, niin kuin aina me emme usko, että yhä lisääntyvät resurssit johtavat suurempaan tehokkuuteen välttämättä. Se, miten viranomaiset tekevät työtä, kehittyy, joten resurssit pitäisi uudelleen kohdentaa sen mukaisesti, mutta odotamme mielenkiinnolla lisää työtä tässä asiassa esittelijän ja varjoistoidemme kanssa koskien näitä kolmea eri lausuntoa. Kiitos. Thank you very... Kiitos. Sitten Turvals alle ryhmän nimissä. Ah, hänpä ei taidakaan olla paikalla. Ja siellä on joku hänen tilallaan. Behalf of Neil Torvalds, who unfortunately... Neil Torvaldsin nimessä esitän tämän puheenvuoron. Hän ei valitettavasti päässyt tänne paikalle. Tänään hän on erittäin ilahtunut tästä esityksestä, joka meillä on esillä. Ja esittelijä on tarjonnut meille tasapainoisen järkevän tekstin ja turvallisuus on sitä mieltä, että suurin osa näistä tärkeistä kysymyksistä on käsitelty. Kappaleen seitsemän hallinnointikin on mainittu ja yksittäinen riippumaton budjettikohta on tässä suhteessa järkevä ja voi tehdä tästä rahoitusjärjestelystä paljon selvemmän kuin mitä tällä hetkellä on tilanne. Kun katsotaan jotakin näitä tarkastuksista, niin Turvals on sitä mieltä, että jonkun verran vielä on työtä tehtävänä varjoesittelijöillä. Ja aivan kuten hän mainitsee tässä esittelijätekstissä, tekstissä, meidän kaikkien tulee muistaa sen, että Euroopan parlamentti on ollut päämoottorina, kun on pyritty rakentamaan uutta järjestelmää rahoitusvalvontaan Euroopan unionissa. Meidän täytyy olla sitoutuneita tähän työhön. Hyvin suuri osa tästä työstä on myös sitä, että varmistaudutaan siitä, että viranomaisilla on riittävästi henkilökuntaa ja budjettia työn hoitamiseen. Muussa tapauksessa joudutaan sellaiseen ansaan, jossa tilanne ei toimi. Kuitenkin meillä on mahdollisuus päästä tässä hyvään lopputulokseen ja edustaja Turvalds odottaa innolla myös tulevaa yhteistyötä esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa. Jesek now on... Kiitos sitten edustaja Jesek Gwen nimissä. En näe varjoesittelijä. Haluatteko te puhua hänen puolesta? Eli ketään ei Guesta. Sitten vihreätä. Eichhout. Thank you very much. Uh, I'll... Kiitos. Olen myös ihan nopsa, Kota, koska kuten edustaja Ferber täällä ja sanoi, me olemme päässeet eteenpäin hyvin nopeasti näissä kolmessa lausunnossa vastuuvapaudesta. Ei tässä niin kummoisia asioita ole. Jos katsotte tarkistuksen meidän puoleltamme, me olemme keskittyneet lähinnä parempaan avoimuuteen samoin kuin myös tästä esitteestä osakkeenomistajalle, tulkikorjaa toimijoille. Ja että tässä voitaisiin olla hieman selkeämpiä terminologia suhteen tek, teknisellä tasolla. Multa osin tuemme esittelijää hänen valitsemallaan tiellä Muutamia ongelmia meillä on ECRn tarkistusten kanssa, koska ECR jopa suuren kriisin jälkeen, kun käynnistimme valvontaviranomaisten toiminnan, ECR nyt jo hieman vihjailee, että tätä voisi olla hieman vähemmän. Voisi oikeastaan sanoa, että herra Lunes on se hollantilainen täällä, enkä minä. Mutta ehkäpä minä nyt olen väärin tulkenut nämä tarkistukset. Se hieman nyt osoittaa että ESR ei välttämättä nyt arvosta täysin tätä valvontatyötä. Mutta tästä voimme keskustella jatkossa. Kiitokset esittelijälle. Ja ehkäpä minä olen vain tulkinut väärin ECRn tarkistukset. Kukapa tietää. Kiitos, Bas. EFDD-ryhmästä. Onko täällä ketään paikalla? Ei. Joten nyt sitten e edustaja Kappel. Kiitos myös äh, minä. Liityn näiden kiittelyiden joukkoon. Tämä mietintö tai, tai nämä mietinnöt, lausunnot, vastuuvapauslausunnot ovat positiivisia vuoden 2014 pohjalta. Ja näissä, valmis, näissä lausunnoissa on ihan oikeat prioriteetit ja painopisteet, kuten esittelijä sanoi. Meidän täytyy lähteä Ähm, riskiperusteisesti eteenpäin. Ja tähän vaikuttaa ähm, viraston koko myös. Ja tärkeää on vähentää monimutkaisuutta eikä luoda sitä lisää. Ja tästä pääsenkin aasinsiltaa pitkin avoimuuteen. Avoimuus on hyvin tärkeää Ja virastothan toimivat nimenomaan myös tavallaan meidän asiantuntijoitamme. Sitten kolmanneksi vielä tässä on ehkäpä kysymys siitä, että viranomaisten täytyy todellakin hoitaa vain ja ainoastaan omat mandaattinsa, eikä haalia itsellensä muita toimia, joka saattaa varmasti olla houkuttavaa. Näiden viranomaisten täytyy täyttää tehtävänsä, kun ne tekevät sen hyvällä tavalla. Uskon, että meidän täytyisi siirtyä järjestelmään, jossa olisi tällainen sekarahoitus. Täytyy olla tarpeeksi budjetteja niin, että ne vastaavat virastolle asetettuja toimia. 2011 lähtien varoja on ollut kuitenkin koko ajan vähemmän. Ja sen vuoksi me tarvitsemme taatusti tällaista sekarahoitusta. Ja tästä esittyy kaikki tuki. Kiitos edustaja Kappel. Onko vielä joku muu, joka haluaisi Catch the Eyehin puheenvuoron. No, sitten annan äh, esittelijä takaisin puheenvuoron loppukommenttia varten. Kiitos. No, olenpa iloinen, että minua tuetaan näin paljon. Silloin ensi viikolla taatusti voimme lähteä äänestämään. Ja ainakin minä käytän tässä seuraavat päivät siihen, että käydään vielä muutamia keskusteluita, mutta minusta me olemme nyt hyvällä tiellä ja tuki tuntuu olevan suurta. Siitä kiitokset. Täällä on muutama tarkistus, jota en voi tukea. Kaikki ne, jotka heikentävät sitä, mitä yritän tässä muotoilla. Tässä on kysymys useista ryhmistä. Ja sitten äh, asioiden äh, kritisoiminen, no niillä on oma mandaattinsa virastoilla ja me teemme tässä vastuuvapauslausuntoa äh, emmekä mitään tarkistusta. Mutta siis joka tapauksessa vain hyvin pieni määrä tarkistuksista ei sovi tähän kontekstiin. Ja minä pidän hienoa sitä, että me voimme tästä näin laajalla tuolla sitten päättää valiokunnassa. Kiitos. Noi, olen valmis. Kiitos Markus. Me olemme hienosti ajalla, ajassa. Siirrytään Ai. Ennen kuin siirrymme eteenpäin, haluaisin kertoa teille, että Ekon valiokunnan seuraava kokous on 22. 23. maaliskuuta, helmikuuta. Ja äänestys on 23. maaliskuuta. Ja täysiistunto on eh, huhtikuun kakkosistunto, täysiistunto. No niin, tämä on tehty ja siirrymme seuraavaan asiaan esityslistalla. jossa on EU-rooli kansainvälisissä rahoitusvaluutta- ja säätelylaitoksissa. Tämä on hyvin tärkeä rahamarkkinaunionille, kun pyritään tar- varmistamaan rahoituspääomamarkkinoille. markkinoille. Annan puheenvuoron ensin Philip de Baskerille. Um... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kollega. Niin kuin sanoitte puheenjohtaja, tämä on tärkeä ehdotus. Ensimmäinen ehdotus itse asiassa, joka tulee pääomamarkkinaunionin toimintasuuntausta komission suunnalta. Kun tarkastellaan ehdotusta, olemme sitä mieltä, että voimme nähdä ehdotuksen, joka on varsin hyvin laadittu. Tietenkin tarkistuksia voimme esittää minä ja kollegani, mutta muistuttaisin vain teitä siitä, mikä tämän ehdotuksen tarkoituksena on. Päätarkoitus on ensinnäkin se, että parannetaan investoijien sijoittajasuojaa. On tässä mukana yksi esite, se on aina hyvä asia. En tiedä, pystyykö normaali sijoittaja lukemaan 5 600 sivua niin kuin tässäkin esitteessä on, mutta jos haluatte parantaa sijoittajan vastuuta, pitää yksinkertaistaa menettelytapoja ja normaalin esitteen muotoa. Tämä sitten johtaa siihen, että pitää vähentää yritysten äh, rahoituspuolta. Ja tietysti pk-yrityksellä tämä tulee olemaan huomattava seikka, jos haluamme, että ne aktiivisemmin toimivat pääomamarkkinoilla keskiverto esite maksaa 700 000 miljoonaa euroa laatia, joten se kyllä on ihan liian kallista suurimmalle osalle Euroopan unionin yrityksestä. Ja kun parannetaan pääoman saantia, erityisesti pk-yritykselle, pystymme saamaan ne kasvamaan nopeammin ja tietysti voimme auttaa yrityksiä markkinapääomituksen kautta. Ja sitten yksi hyvä elementti vielä tässä esitessä, lähentyminen jäsenvaltioiden kesken, ja näin voidaan tukea pääomaunionia. Tämä on erittäin tärkeä elementti tässä esiteehdotuksessa. Näin haluamme varmistaa, että meillä on yhtenäiset markkinat pääomalle, jäsenvaltiot eivät asta mitään kynnyksiä, vaan meillä on integroituneet markkinat koko EU-ssa. Joten kuten sanoin, ehdotuksessa on paljon hyvää, Ensinnä haluaisin mainita, että tämä on asetus eikä enää direktiivi, joten tämä poistaa esteitä ja saa varmistaa arvopaperien sujuvan liikkumisen sisämarkkinoille. Sitten on tällainen kynnys, joka liittyy yritysten esitteen laatimiseen. on nyt 10 miljoonaa. Meidän pitää varmistaa, että yli 10 tai jopa suuremman luvun kohdalla on tällainen EU-tason esite, silloin on liikkumavara hiukan enemmän ja voidaan varmistaa, että on sellainen järjestelmä käytössä, jossa on kevyempi järjestelmä ja alle 500 000 otettaisiin huomioon myös vaikka joukkorahoituskysymykset. Mielestäni tämä on hyvä elementti josta myös keskustellaan. Sitten tiivistelmä auttaa, että yksityissijoittajat saavat tietoa kattavassa, ymmärrettävässä muodossa Samoin tämä kevyempi järjestelmä mahtaa sen, että PK-yrityksellä voi olla suhteellisempi järjestelmä ja sitten on tällainen erityinen järjestelmä. Yleis, usein liikkeelle, use, liikkeelle laskevat, jotka usein laskevat liikkeelle arvopapereita. Sitten on vielä joitakin elementtejä, joista pitää keskustella. Luonnollisesti yksi minun päähuolistani on, miten tämä, tämän ehdotuksen myötä voimme tehdä varmaksi, että lähentymistä tapahtuu jäsenvaltioiden kesken. Sääntöjen pitää lähestyä, kynnysten pitää lähestyä, jotta yritysten on helpompi kulkea sisämarkkinoiden markkinoilla hankkien äh, rahoitusta. Joskus tämä 500 000 tai miljoona, puolitoista miljoonaa tämä kynnys ja sitten tarvitaankin varsin, varsin raskaita raskasta ja sitten joskus kylläkin vähemmän raskaita järjestelmiä, mutta on vaikea nähdä jäsenvaltioiden kesken, mihin suuntaan ne kulkevat. Tässä tavoitteena niin on, niin kuin varmasti parlamentissa ja neuvostossakin, pitää pitää mielessä integroituneet pääomamarkkinat. Sitten toinen elementti. Meidän pitää varmistaa, että pohdimme, miten voidaan lähentää viranomaisten toimintaa. Tällä hetkellä on varsin erilaista toimintaa ja erilaisia menettelytapoja eri jäsenvaltioissa ja joskus tämä hyödyttää yrityksiä ja sijoittajia, mutta varsin usein tämä haittaa pienempiä yrityksiä ja piensijoittajia. He eivät pääsekään mukaan markkinoille, joten meidän pitää äh, varmistaa tämä miten esitetä laaditaan ja mikä järjestelmä on ja millaista seurantaa harjoitetaan. Sitten pitää keskustella pk-yritystä ja pääomamarkkinaunionin mukaisesti. Haluamme, haluamme, että enemmän pk-yrityksiä on aktiivisia rahoitusmarkkinoilla rahoituspuolella. Siksi meidän pitää vielä täsmentää tätä komission tekemää ehdotuksesta artiklasta 15, mitä tämän kevyen järjestelmän, miltä sen pitäisi näyttää tämän kevyen järjestelmän. Haluamme myös lisätä äh, äh, artiklaan 14, mitä tämä liittyy jälkimarkkinaliikkeen laskuihin. Sitten vielä meidän pitäisi todellakin alkaa miettiä, minkälaista informaatiota vähittäissijoittajat tarvitsevat, jotta voivat tehdä valistuneen päätöksen. Ja niin kuin sanoin, tämä esite on todella liian raskas. Sitten jotakin pienempiä seikkoja, joista pitää keskustella teidän ja varjoistelijoiden kanssa. Ensinnäkin kolmansien maiden vastuu. Järjestelmä, joka nyt on käytössä, uskokseni ei toimisi ja meidän pitää uudelleen miettiä, miten sallimme ulkomaalaisten yritysten ja sijoittajien tulevan meidän markkinoille. Ajattelen vaikka sitä, että poistettaisiin poikkeuslupa yli 100 000 joukkolainaverkojen kynnys, tarvitaan joustoa näillekin markkinoille – ja me voimme myös nähdä, että on paljon delegoituja säädöksiä, paljon on jätetty tasolle kaksi. Tällä hetkellä me keskustelemme komissio Sion ja muiden sidosryhmien kanssa, miten toisen tason toimenpiteet muodostuvat, mutta meidän pitää todellakin ottaa tämä asia huomioon ja ehkä vetää pois jotakin toisen tason elementtejä ykköstason keskusteluun mukana, että voidaan vielä entisestään yksinkertaista esiteasetusta. Ja tietenkin erittäin tärkeää markkinoille on, että varmistamme sen, että on täytäntöönpanon aikaraja, joka on toteutettavissa ja markkinat sen tietävät, joten paljon työtä, mutta odotan mielenkiinnolla teidän ajatuksianne tässä asiassa. Kiitoksia. Philip on behalf of the... E Kiitos Filipe, EPP, äh, Vanne Kannelaari. Uh, me too, I very much welcome this. Kiitoksia. Niin, minäkin kannatan voimakkaasti tätä komission ehdotusta ja sen tavoitteenahan on ehdottomasti parantaa esiteprosessia. Tavoitteena myöskin lisätä kapitaalimarkkinoiden pääomamarkkinoiden toimintaa ja parantaa rahoituksen saatavuutta. Olen komission kanssa sinne samaa mieltä, että kannattaa nimenomaan parantaa lainojen saatavuutta. Kun otetaan huomioon, miten tärkeät PK-yritykset ovat taloudessamme, mielestäni tämä on tärkeä osa ehdotusta. Meidän tulisi varmistautua siitä, että tämä uusi asetus todellakin helpottaa pk-yritysten elämää. Siitä syystä mielestäni on kannatettavaa, että tässä otetaan käyttöön yksinkertaistettu järjestely. sitten minun mielestäni meidän tulisi katsoa sitä, onko taso yhden ja taso kahden välinen tasapaino oikea vai pitäisikö tarkentaa enemmän vielä tuota tasoa yksi. Yleisemmin ottaen räätälöidympi ja yksinkertaistumat säännöt ovat tärkeitä, mutta samanaikaisesti olen myös täysin tietoinen siitä, miten tarkitaan tarkkoja ja täydellistä tietoa eh, markkinoiden sijoittajille. sijoittajille. Ja näin kaikki tällaiset yksinkertaistamiset, yksinkertaistamispäätökset täytyy eh, hoitaa tämä huomioon ottaen. Meidän täytyy myöskin riittävästi suojella tallettajia ja minusta on tärkeää, sitten meidän tulee katsoa näiden riskien luonnetta ja <clears throat> tiedottaa niistä niin, että ne ovat vähittäissijoittajille ymmärrettävissä. Lopuksi ehkä muutama kohta parista asiasta, joihin kiinnitän enemmän huomiota tässä mietinnössä. Tämä mahdollinen vähittäjä tukkuu, markkinoiden välinen erottelu, vaikka sinänsä saattaa olla hyvä, niin kannattaisi ehkä miettiä vielä joitakin muita lieventäviä toimenpiteitä. Ja meidän täytyy myös selventää valvontaa, katsoa sen osia. Ja lopuksi myös esittelijä on todennut, että kolmansien maiden juridinen vastuuvelvollisuus, sitä täytyy vielä pohtia. The Group, Mr. G- Mrs. Gill. Thank you, um, Chair, and and just... Kiitoksia puheenjohtaja. Jatkan hiukan siitä, mitä aikaisemmat sanovat. Mielestäni tämä esitehdotus on tärkeä tekijä ja näin. Talous on vähemmän riippuvainen rahoituksesta ja luo ö, tällaista osake- ja velkakulttuuria enemmän EU-sakin. Hyvin toimiva esitejärjestely olisi keinossa hankkia rahoitusta pää- rahoitusmarkkinoille, mutta oikea tasapaino pitää löytyä niin, että tämä on helpompaa ja vähemmän kallista, että laatii tällaisen kunnollisen esitteen. Toisaalta on ratkaisevan tärkeää, että meillä on sellainen väline, jota in, johon investoijat voivat luottaa, ja näin suojellaan in, sijoittajien etuja. Olen sitä mieltä, että komission ehdotus on askel oikeaan suuntaan. Aivan erityisesti olen tyytyväinen, että on tällä digitalisaatiopuoli mukana, mutta mielestäni on kyllä sellaisia alueita, joista meidän pitää vielä enemmän keskustella ennen kuin tämä todella saavuttaa tavoitteensa Minun mielestäni suurin osa varmasti myöntäisi, että esite on ratkaisevan tärkeä väline sijoittajille. Näin voidaan varmistaa, että heidän pitää varmistaa se, että he saavat sen aikaisemmin ja näin voivat tehdä tietoisempia päätöksiä ja parempia päätöksiä. Uskon myös, että kun puhutaan tästä yleisrekisteristä, se on todella tärkeä askel. Ja ihan nopeasti joihinkin yksityiskohtiin täällä. Mielestäni poikkeuslupa ja kynnykset. Nyt täytyy vielä päättää, mikä on oikea taso ja tarvitsemmeko me ja mit, mitä tässä on ehdotettu. Pitäisikö tämän olla vieläkin jotenkin sujuvampaa toimintaa, mitä komissio on ehdottanut. Mutta sitten esitteen sisällöstä olen sitä mieltä, että on varsin tärkeää, että emme pidä esitteenä sellaisena, joka välttää vastuuta. Huomaan kyllä, että on paljon sellaista tietoa, jota yritykset haluavat paljastaa ja silloin kun on globaali aktiivinen toimija, niin silloin on vaikea löytää oikeaa tasa-arvoa. Ja kaikkein ratkaisevin elementti on se, että tähän liittyy viisi riskifaktoria. Monet, joille olen puhunut asiasta, ovat sanoneet, että tässä tulee varsin vaikeaa ja meidän täytyy määritellä näitä kysymyksiä vielä paremmin. En väitä, että pitäisi olla jotakin enemmän tässä mukaan, mutta parempia määritelmiä kyllä tarvitaan. Ja sitten on minulle väitettä, perusteltu sitä, että 150 henkilön kynnystä pitäisi täsmentää, tarkistaa. Sitten mm, vaatimukset jatkokysymykselle, koska tätä on jo olemassa jatkuva ilmoitusvelvollisuus perustuen avoimuusdirektiiviin. Se kaikki on myönteistä, mutta meidän pitää jotenkin uudelleen muotoilla tämä, jotta varmistetaan, että kaikki materiaalinen tieto esitteessä todellakin on saatavissa. Ja mielestäni sitten esitteen ajoitus on tärkeää, koska on varsin suuri epäonnistumisprosentti EU-ssa, 50 prosenttia esitteistä epäonnistuneet eivät saavuta tavoitettaan, joten olen sitä mieltä, että on tärkeää, että me tarkastelemme sitä, miten voimme varmistaa, että epäonnistumista tapahtuu vähemmän. Mielestäni tämä blackout ajanjakso on yksi kysymys, jota pitää tarkastella, mutta kuten sanoin, tuen kovasti tätä yleistä rekisteriasiakirjaa, koska periaate siitä, että jaetaan esite ydin rekisteröinti kan, kantoihin ja analyyseihin ja julkaistaan muita elementtejä sitten myöhemmin. Se voisi olla yksi keino eteenpäin. Tarvitaan joitakin, täytyy uudelleen laatia jotkut tekstikohdat täällä muotoilen uudestaan, mutta tein mielelläni yhteistyötä esittelijän kanssa ja muiden varjoistelijoiden kanssa. Kun näin voimme yhdessä miettiä, miten voimme vähentää esteitä sille, että päästään rahoitusmarkkinoille, erityisesti pk-yrityksiä ajatellen, koska meille kaikillehan tämä taitaa olla todella korkealla oleva, oleva prioriteetti. Sitten vahva valvonta, esitteen hyväksymisessä tärkeä kysymys. Mielestäni meidän pitää tätä tarkastella, mutta meidän täytyy pitää mielessä, että emme näe tätä minään taikakeinona, jolla saavutetaan kaikki se, mitä haluammekin saavuttaa. Pääomamarkkina, pääomamarkkinaunionin kohdalla. Siis yksi kokohan ei sovi kaikilla myös sääntelyn kohdalla, ei myöskään pääomamarkkinoilla. Tilanteet vaihtelevat valtaisesti toistaan ja meidän pitää katsoa erilaisia elementtejä velalle, osakkeille, rak- rakennetulle tuotteille, rahoitustuotteille. Näitä kaikkia pitää käsitellä. Niin kuin minä sanoin, en usko, että ehdotus oikeastaan ottaa huomioon sitä, että pitää muuttaa koko mentaliteettiä, miten rohkaistaan pk-yrityksiä hankkimaan rahoitusta. Tässä minun alkukommenttiani lyhyesti ja sitten odotan jatkotyötä esittelen ja muiden varjoistelujen kanssa. Kiitos. Really Kiitokset eh, edustaja Hill. Nyt sitten ECR-ryhmän nimissä ECRn. Kiitos. Eh, myös eh, minä olen, pidän mielenkiintoista tätä yhteistyötä tästä esitteen julkaisemisesta. On erittäin tärkeää, että me yhdessä huolehdimme siitä, että saamme enemmän pääomaa virtaamaan Eurooppaan. Ja tiettyjä parannuksia on toki tehtävissä ja yksi kaikkein tärkein tavoite, ja sitä ei myöskään tule unohtaa, on se, että mahdollistetaan pääsy pääoma, pääomamarkkinoille ja että, että pääomamarkkinoilla että se on hyödyksi yrityksille. Sen vuoksi muutama konkreettinen ehdotus. Ensimmäinen, mikä on tärkeä, on artikla 1, 3D ja 3, 2D, eli pienten tarjousten kynnys julkisissa, julkisissa tarjouksissa. Tähän mennessä on ollut 5 miljoonan pysyvä kynnys. Minusta se olisi 30 parempi kuin 20 ja 1, 2D äh, on tähän, koska muuten tämä lähtisi säätelemään ehkäpä liikaa. Ja toinen kynnysarvo, siinähän meillä on, tässä toisessa kynnysarvossa olemme antaneet tarpeeksi tilaa kansallisille viranomaisille niin, että ne voivat tarjota suojaa investoille. Sitten artikla 3.2a, jossa on kysymys kansallisista markkinoista, mutta jos me nyt haluamme pitää silmällä myös Euroopan markkinoilla ja muistaa, että tässähän nyt on kysymys vain itse asiassa saman alueen toisen maan markkinoista ja uudesta esitteestä. Artikla 13 b Siinä asetus ei koske julkisia tarjouskilpailuita. Ja tässä puhutaan 150 jäsenestä jäsenvaltiota kohden. Ja tällä tavalla me säätelemme pääomamarkkinoita ja sillä tavalla me meidän ei pitäisi lähteä äh, jäsenvaltiokohtaisesti näitä määrittelemään näitä määriä, vaan ehkä EU-tasolla 2000 tai 3000. Ja sitten äh, kakkostason säätelystä minusta meidän pitäisi luottaa siihen, että tällä asetuksella itse voidaan äh, hoitaa asiat eikä jättää liikaa tilaa kahdelle eri tasolle. Täällä puhuttiinkin jo näistä ähm, liikkeelle laskuista ja, ja 70 prosentista ja siitä, että kustannuksia pitäisi voida vähentää huomattavasti liikkeelle laskussa. Ja sitten meillä on myös näitä äh, henkilöitä kolmasista valtioista, jotka joutuvat äh, nimittämään edustajan itsellensä. Tämä mielestäni ehkäpä hieman syrjii kolmansien valtioiden kansalaisia, koska ne ovat ainoat, joilla pitää olla tällainen edustaja. Ja jos tällainen pitää olla, en minä näe tässä nyt mitään järkevää syytä ja minä poistaisin tämän kokonaan. Tässä nyt ihan ensimmäiset ajatukset ja mielenkiinnolla odotan jatkokeskustelua. Kiitos. GUE nimissä edustaja Vegas. Então, apenas algumas reflexões mais... Muutama kommentti yleisemmällä tasolla tässä vaiheessa. Mehän puhumme nyt tässä tietojen mm, jakamisesta ja nyt puhutaan myös yksinkertaistamisesta. Ja tästä mielessä minulla on tiettyjä huolenaiheita tässä pyritään nyt yksinkertaistamaan asiaa, joka on luonnostaan jo monimutkainen. Eli ei ole aina mahdollista yksinkertaistaa tätä kunnolla. Tässä puhutaan ikään kuin tällaisesta fiktiivisestä puitteistosta. Periaatteessa kuvitellaan, että henkilö menee vaan ikään kuin kauppaan ja valitsee sieltä tuotteen, mutta ei tämä niin yksinkertaista ole. Markkinat ovat laajat, siellä on äh, toimielimen luonteisia investointeja, joilla on riittävästi henkilökunta analysoidakseen investointejaan kunnolla. Tämän ei pitäisi olla pelkästään mitään osittaista tietoa, joka liikennelaskija julkaisee, vaan tässä pitäisi mennä paljon pidemmälle kuin yksinkertaistettu tieto. Eli tämänlaisen monimutkaisen tiedon yksinkertaistaminen on sinänsä jo monimutkaista. Jos pyritään lisäämään esimerkiksi pääsyä pääomamarkkinoille, niin meidän täytyy suhtautua näihin yksinkertaistuksiin varovasti. Minä suhtaudun myös epäilevästi koko ö, tähän pääomamarkkinaunioniin. Mehän tässä kopioimme pelkästään sitä, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu, jossa pääomamarkkinat ovat paljon merkittävämmässä asemassa kuin tällä puolella Atlanttia. Ja vain siitä syystä, että realiteetit ovat aivan toisenlaisia kuin meillä Euroopan unionissa. Meillä on paljon myöskin monimuotoisuutta, joka on, mikä on rikkous, rikkaus. Meillä on kulttuurista, taloudellista, yhteiskunnallista rikkautta ja sen säänteleminen lainsäädännön avulla ja se, että mentäisiin ihan alkuun ja luoda aivan uutta, ei välttämättä ole mikään loistava idea, koska se ei suoraan sovi todellisuuteen. Meidän tulee puhua myös informaatiosta, jota tarjotaan, eli ei tulisi näin antaa periksi kaikelle sille, mitä tehdään. Ja tämän prosessin tulisi olla mukana luomassa optimaalisia tuloksia. Kiitos. Nyt sitten vihreiden puolesta. Ah, Muli, ole hyvä. Very much. Yes, is able Kiitoksia. Puhun nyt vihreiden puolesta periaatteessa me puollamme yleistä pyrkimystä direktiivissä, jotta vähennetään, monimutkaista vähennetään rahoituksen hankintan hintaa, jotta vältettäisiin päällekkäisyyttä muun lainsäädännön kanssa EU-ssa. Erityisesti olemme tyytyväisiä tavoitteista varmistaa ja tehostaa suojaa jotta yksinkertaistaan sitten tiivistelmä, että tehdään sitä helpolukuisempi. Viime vuosina ikävä kyllä olemme nähneet tapauksia, jotka ovat oikeasti vaikuttaneet ihmiset, jotka ovat sijoittaneet esimerkiksi tämä skandaali, joka liittyy espanjalaisten pankkien tapahtuneen pankkien tilanteessa ne antoivat väärää tietoa rahoitustuotteistaan. Tätä taustaa varten, kun pyritään varmistamaan sijoittajien oikeudet, heidän suojeluun on tärkeää, jotta myös yritykset saavat rahoitusta, koska yritys, yrittäjä luot, anteeksi, sijoittajan luottamus on olennaisen tärkeässä roolissa tässä, joten päärooli parlamentilla olisi löytää oikea tasapaino paremman sääntelyn ja sen välillä, että sopiva suojan taso löydetään suoja investoijille. Ja täällä on joitakin kohtia asetuksessa, asetuksessa jotka eivät asianmukaisella tavalla suojele sijoittajia. Ensinnäkin, että voi vetäytyä tarjouksesta, niin jos on saanut väärää tietoa, jota löytyy tästä esitteestä, tai lisätietoa, jota saadaan sen jälkeen, kun tarjous on jo tehty. Mielestäni tämä asia on sellainen, jota pitää tarkastella uudestaan. Tämän päiv- tämänhetkinen kahden päivän raja on aivan liian lyhyt aika, ja aikaisemmin on, aikaisemminkin on käynyt niin, että pankit ovat pyrkineet pidentämään tätä aikaa, koska sijoittajat ovat valittaneet toinen kohta, joka saa hiukan epäilemään, on, että poistetaan kynnys, jonka pohjalta voidaan eh, esittää, joka vaatimus on 10 miljoonaa euroa. Jopa asetuksen vaikutusarviointi oli vastoin tätä ehdotusta ja päävastalause oli, että tarvitaan yhtäläiset toimintamahdollisuudet EUn, EU-ssa koskien sitä, mitä maksaa, kun rahoitus saa rahoitusmarkkinoilta. Sitten vielä olemme sitä mieltä, että työn pitäisi keskittyä siihen, että varmistetaan, että esitteet ovat avoimia, helppolukuisia ja varmistetaan, että sijoittajat ovat tietoisia ja ymmärtävät oikein erilaiset riskit, jotka liittyvät tarjoukseen mukaan lukien uusi, uudet säännöt sijoittajan vastuusta. Kiitokset. Onko sitten muita, jotka haluavat puheenvuoron? Jos ei, niin Or to the commission, to Mr. Lüde. Annan komissiolle puheenvuoro, herra Lüde. Yeah, thank you very much. Uh, we are very heartened by the overwhelmingly positive uh, response and we are of course... Kiitos. Uh, olemme kiitollisia tästä uh, keskustelusta. Tarkoitus oli luoda tällainen esite, joka sopii uh, yksittäisten tilanteiden yksittäisiin tilanteisiin. Siis meillä on oma esite PK-yrityksille, meillä on oma esite, joka liittyy sihteeri toimiin ja niin edelleen. Niin edelleen. Eli tässä on tarkoitus, että ähm, yritykset tavallaan löytävät itsensä tällaisesta hissistä, eli mikä tahansa ehdotus, niin sitä voidaan sitten arvioida tämän esitteen pohjalta. Mitä tähän kynnykseen tulee, tämä 10 miljoonaa on minusta jo ihan kohtuullinen kompromissi niin, että on joustavuutta kansallisilla pääomamarkkinoilla ja että meillä olisi integroitu eurooppalainen esite. Meistä tämä kynnys on perusteltu jo ihan vaikutuksen arvioinnissakin. Mutta toki olemme valmiita tarkastelemaan teidän ehdotuksenne ja voimme sitten tehdä räätälöityjä esitteitä kullekin yritykselle ja olosuhteille. Kiitos. Kiitokset komissiolle ja nyt annan sitten puheenvuoron vielä esittelijä De Bakkerille. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja, kiitoksia hyvät kollegat näistä ensiajatuksistanne. Käsittääkseni olemme ottaneet esille monista näistä asioista, jotka ovat tulleet esille kautta poliittisten ryhmien. Toivottavasti voimme löytää niihin myös ratkaisuja hyvän yhteistyön voimin. Kuuntelin huolella teidän ehdotuksianne ja suuri osa teistä ymmärtää, että meidän täytyy kehitellä tasapainoista lähestymistapaa äh, talletajasuojan välillä. Ja varmasti pääomamarkkinat ovat yritysten rahoituksessa paljon tärkeämmässä roolissa. Ja ne tekevät myös tästä rahoitusjärjestelmästämme paljon vakaamman, jos näin tekevät. Se on tärkeä osa pääomamarkkinaunionia ja se ei ratkaise kaikkia ongelmia. Kuuntelin myös huolella niitä teistä, jotka huomauttivat, että tarvitsemme laajempaa keskustelua suojasta, mutta en usko, että tämä on nyt se oikea tapa 500 sivuisen esitteen turvin toimia. Täytyy tarjota riittävästi tietoa ei enempää eikä vähempää. Jään odottamaan tätä yhteistyötä seuraavien viikkojen aikana olen varma, että saamme aikaiseksi myös lainsäädäntöä, joka sopii sekä sijoittajille että yrityksille. Mr. De Kiitokset De ja sitten tästä keskustellaan 7. huhtikuuta seuraavan kerran. Tarkistusten määräaika on 19. huhtikuuta ja sitten tarkistuksista puhutaan 23. toukokuuta. Ja äänestys meidän valiokunnassamme on 13. kesäkuuta. täysi istunnon äänestyksestä en vielä voi antaa päivämäärää. Jotkut sitä jo tässä pyytelivät, no jossain vaiheessa se sitten selviää. Nyt siirrymme sitten äänestykseen ja herra puheenjohtaja taitaakin tuolta tulla paikalle. Hän haluaa varmastikin toimia puheenjohtajan äänestysten aikana.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 So before we go to the vote, uh, we have... Ennen kuin siirretään äänestämään, niin tässä on tiedotusluontoisia asioita. Euroopan parlamentaarinen viikko. Kuten tietänette, se järjestetään 16. ja 17. helmikuuta, jossa kansallisten parlamentin edustajat ovat paikalla. Ekon valiokunta pitää parlamentin välisen kokouksen huomenna kello kolmesta kuuteen, se jakautuu kahteen. Ensin puhutaan BEPSeistä ja sen jälkeen puhutaan pankkiunionin tilasta. Eli toivon, että toivon lämpimästi, että otatte, mukaan, otatte osaa tähän kokoukseen. Voimme käsitellä näitä tärkeitä kysymyksiä ja olla mukana koko tässä kysymyksessä, kuten myöskin finanssipoliittista sopimusta koskevassa konferenssissa keskiviikkona. Ekon taksen näkemysten vaihto komission jäsen Moskovisiin kanssa pidetään 17. helmikuuta 17.30-19.30. Ja sen lisäksi meillä on nämä teidän koordinaattorinen kokouksen päätökset. Nimitimme seuraavia Mifitin Ferber ja toinen EKPn vuosikertomus ALDE VIPn EPP SDlle meni kilpailuraportti, EFSin täytäntöpanoraportti ESERin siis yhdessä budjetin kanssa Ekonille ja budjettivaliokunnalle Sitten sovittiin siitä, että valiokunta järjestäisi konferenssin komission kanssa, joka koostaisi uuden kilpailusäännöstön täytäntöönpanoa ja sitten matkoja vuonna 12, 2016 14.3. Frankfurt 12 jäsentä työryhmä järjestää matkan Kreikkaan 30.31.3. 12 jäsentä kansalliset jäsenet ovat ainakin kiintiön ulkopuolella. Slovakian puheenjohtajakaudella matkalla seitsemän jäsentä plus puheenjohtaja tuntijärjestelmän mukaisesti ja kiintiä ulkopuolella Slovakian jäsenet. Kaksi matkaa Washingtoniin. 1.17.21.7. toinen 6-10.10. Seitsemän jäsentä kummassakin. Sitten matka Kiinaan, Shanghain ja Beijingin 18-22.9. ja viimeinen matka Valettaan Maltalle 2-4. marraskuuta. 7. jälleen kerran. Eli paljon matkoja. Ja matkat toisen vuoden vuosipuoliskon aikana tuontijärjestelmä käyttää, mutta saattaa myös muokata sitä sen mukaisesti, mitkä muut ryhmät ovat mielenkiintoa osoittaneet. Jotkut ovat ehdottaneet myös tällaisen kiertävän DONT-järjestelmän käyttöönottoa, mutta koordinaattorit päättivät toisin. Taloushallinto näkemysten vaihto Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kanssa, joka koskee sen kertomusta taloudellisesta avusta, kun menetään kolmasille maille – pidetään työryhmän yhteydessä ja sovittiin siitä, että 23.11. tälle järjestettäisiin paikka, jolle ei löydetä mitään muuta. Maaliskuussa taas oli jo päätetty tammikuun kokouksesta PST ja MIF olisivat sillä käsittelyssä. Lopuksi vaadittaisiin vielä juridista näkemystä siitä, onko neuvoston päätös 2533-98, onko siinä oikea oikeusperusta käytössä? Ja siinä tapauksessa, että se vielä eteenpäin, niin 17. helmikuuta kokous komissaari kanssa. No tämähän käsiteltiin jo. Ja sitten sopimus kilpailutyöryhmän puheenjohtajasta 24. helmikuuta komissori Vestagenin kanssa käytävässä kokouksessa tätä käsiteltäisiin ja se on kokous, joka on vapaa, avoin kaikille ja suurelle yleisölle kiinni. Siinä keskitytään erityisesti kilpailulainsäädäntöön ja pankkiunioniin varsinkin, kun tarkastellaan näitä uusia säännöksiä hyvin tunnetuissa tapauksissa. Nämä olivat siis ilmoitusluontoista asiat ja nyt voidaan siirtyä äänestämään. Hetki vain ennen kuin aloitetaan. Joudun katsomaan tästä yhden asian tästä esityslistasta. We meanwhile we make a test and we open the vote for a test. Avoitetaan kokeillaan ensin, että äänestyskortit toimivat. Äänestys on alkanut. perfect. The vote is closed. The test is closed. Näin äänestys on päättynyt. Ja voidaan ryhtyä äänestämään. Ensin äänestetään pankkiunionista. Omalaattainen lausunto kompromissi A puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 66 puolesta vastaan. Tyhjää Hyväksytty. Kompromissi B. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 84. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 86 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 87. Ja siinä suullinen tarkistus edustaja Vallilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi C puolesta äänestetään alkuperäistä ilmansuullista tarkastusta tarkistusta. 87 siis puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 94 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Alkuperäinen tekstikappaleessa viisi puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 102 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi S puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi I kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Kompromissi J puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi K puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 130 vedetty pois. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 134 puolella, äh, suullisen tarkistuksen puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty, mutta tarkistetaan. Äänestys on alkanut. 134 With the roll amendment, yes. 134 ja suullinen tarkastus. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi N kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty.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 Tarkistus 189 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kompromissi Z puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AB puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Alkuperäinen teksti kappa 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AC puol- ja siinä suullinen tarkastus. ensiannesta ja suullisesta tarkastuksesta puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi AC ilman suullista tarkastusta puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 215 puolesta vastaan tyhjää. Taitaa olla hyväksytty. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi AD puolesta vastaan tyhjä, Hyväksytty. Tarkistus 222 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan, äänestys on alkanut. Vote is closed. Äänestys on päättynyt, hylätty. 223 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 226 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 227 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 228 ja 229 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 230 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Alkuperän teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 231 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 232 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 233 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 234 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 235 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 236 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 237 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 238 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi AE puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AF puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 247 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 248 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Alkuperäinen teksti tähän kappaleeseen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty ja alkuperäinen teksti 31 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi AG puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi AH, suullinen tarkastus puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. AI-kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 254 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 257 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 257 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti 34 kappaleeseen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AJ puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 200. Kaksi viisi kuusi. Vain toinen osa, koska ensimmäinen osa kuuluu kompromissiin. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 274 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 272 puolesta vastaan. Tyhjää. Taitaa olla hylätty, mutta tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Vote is closed. It's rejected. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 273 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 276. Ja siihen suunnilleen tarkistus puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi AK puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi AL kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan toinen osa. Äänestys on alkanut. It's rejected, but vote is closed. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 292 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty. 291 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 37 kahdessa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Anteeksi, niin tarkistetaan. Toinen osa. Äänestys on alkanut. Vote is closed. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kompromissi AN ja siinä suullinen tarkastus puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 315. Puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 316. Puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. AO. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. AP. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. AQ. Ja siinä tulee tarkastus puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 359. Puolestaan vastaan tyhjää. Hyväksytty. 355. Puolestaan vastaan tyhjää. Hyväksytty. 357. Puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 41 alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten, mikä oli Viiteksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja näin viite kaksi. Kahdesta kuuteen alkuperäisessä tekstissä yhtenä kappaleena. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kaikistus kaksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Äh, hylätty anteeksi. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 ja 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta Niin, niin. Ai, 7 ja 8 ja 13. Kaikki kolme ovat siis identtisiä. No sitten äänestetään 7 11. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja 13 ja 14 alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AR puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tar- 20 äänestys on alkanut. Vote is closed. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kompromissi AS puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi AT puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. AU puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 39 puolesta vastaan 38. Äänestys on alkanut. Tarkistetaan. Tässä oli miinus EPPltä. Eli syy siihen, miksi sanoin, että se on hylätty. Äänestys on päättänyt, päättynyt, hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi AV puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi A, 2V puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 314 ja siinä suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää ylätty. 54 puolesta vastaan tarkistetaan. 54 äänestys on alkanut. Vote is closed. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 58 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 59 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 55 puolesta vastaan. Taitaa olla hyväksytty. Äänestys on alkanut 55. Vote is closed. It's re- Äänestys on päättynyt hylät yhdellä äänellä. Ja sitten loppuäänestys tekstistä. Nimenhuutoäänestyksen äänestys on alkanut. Vote is closed. Äänestys on päättänyt. Nolla tyhjää ääntä, 40 puolesta 16 vasta ääntä. Hyväksytty, onnettelit esittelijälle. now, no, I would like to thank you uh, to... Suomen kopin kuuntelijoille, jos tämä äänestys vielä jatkuu, niin täytyy sanoa, että Suomen koppi joutuu poistumaan joidenkin muiden koppien kanssa työaikakysymysten takia. Tässä vaiheessa pyydämme anteeksi mahdollista harmia. And now uh, we move uh, to